Dear colleagues, beste collega's, as I am um, the... Kollegat, koska olen täällä pisimpään istunut ja olen käytettävissä jäsenä tässä valiokunnassa, niin minun tehtäväni on johtaa tätä mm, järjestäytymiskokousta. Ja niin kuin sihteeristä minulle kertoi, me olemme päätösvaltaisia, siis ainakin yksi neljäsosa jäsenistä on paikalla, 19 jäsentä salissa, joten haluaisin nimittää uuden valiokunnan puheenjohtajan seuraavaksi. Ja haluaisin pyytää kollegojani esittelemään ehdokkaita poliittisista, joko poliittisista ryhmistä tai tai, tai jos ainakin neljä jäsentä tukee tätä ehdotusta muuten. Kuka haluaa puheenvuoron? Herra Salafranca. Gracias, eh, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä minulla on ilo esitellä teille tämän valiokunnan puheenjohtaja ehdokkaaksi vanhan tuttumme. Tässä tehtävässä kyseessä on kollega Elmar Brock. Puheenjohtaja, haluaisin, että pöytäkirjoihin merkittäisiin ryhmäni nimissä kiitokset Albertinille. Hän on hoitanut tämän valiokunnan puheenjohtajuutta hienosti vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin myös lisätä tähän yhden tiedon. Haluaisin jättää sen muiden poliittisten ryhmien tietoon. Herra Brock ei pääse tänne tänään iltapäivällä, koska hänellä on velvollisuuksia parlamentin edustajana ryhmässä, jossa laaditaan uutta hallitusten välistä sopimusta estää häntä pääsemästä paikalle, mutta hän on kuitenkin lähettänyt tänne kirjeen ja ilmoittanut, että mikäli häntä puheenjohtajaksi ehdotetaan, hän hyväksyy ja ottaa tämän vastaan. Yes. Are there also candidates here? Onko muita ehdokka- ehdokkaita? Ei. Sitten haluaisin lukea herra Brokin viestin, koska hänen pitää tämä henkilökohtaisesti vahvistaa vielä hyvät kollegat. Minä olen saanut tiedon siitä, että poliittinen ryhmäni aikoo nimittää minut ulkoasian valiokunnan puheenjohtajaksi. Tämä ehdotus on minulle suuri kunnia ja ilolla hyväksyn tämän ehdotuksen. Kuten te tiedätte, tällä hetkellä olen yksi kolmesta edustajasta, jotka parlamentti on nimennyt osallistumaan neuvotteluihin koskien kansainvälistä sopimusta finanssipoliittisesta unionista. Tämän tuloksena minä en pysty osallistumaan järjestäytymiskokoukseen AFET-valiokunnassa ja enkä pysty osallistumaan tähän valintaprosessiin. Pahoittelen kovasti tätä, mutta olen sitä mieltä, että olen moraalisesti velkaa parlamentissa että täytän tämän tehtäväni EPP EPn edustajana tällä ratkaisevan tärkeällä viikolla, kun teemme sopimusta julkisen talouden taloudesta. Pyydän teiltä siis kärsivällisyyttä ja toivon teiltä tukeanne. Uskon, olen varmasti täyttänyt kaikki velvollisuuteni tähän liittyen. Kunnioittavasti teidän, Elmar Brock. Niin, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Question to you, Minulla on kysymys, arvoisa puheenjohtaja. Ehkä virkamiehet voivat vastata perinteisesti, kun joku valitaan valiokunnan puheenjohtajan tehtävän. Kysytään, onko allekirjoitettu tämä kannanotto taloudellisista eduista. Hän ei ole tätä spesifisesti sanonut ja uudet säännöt astuivat voimaan ensimmäinen tammikuuta. Uskotteko, että hänen sanamuotonsa on sellainen, että hän on tämän tehtävänsä hoitanut? Tanok. sitten siis hän sanoi, että hän on moraalinen velvollisuus EPlle täyttää tehtäväni EPn edustajana tällä tärkeällä viikolla ja minä olen täyttänyt kaikki velvoitteet, jotka johtuvat AFET-tehtävästä. Tämä on siis mielestäni aivan tarpeeksi selvästi sanottu herra Brokilta. Niin. Tämä siis tarkoittaa, että koska muita ehdokkaita ei ole esitetty, minä ehdottaisin, että hyväksymme nimityksen suosion osoituksin. Kiitoksia, hyvä. Thanks a lot. And... Kiitos paljon. Ja ulkoisen valiokunnan jäseninä me haluamme kertoa herra Brokille, että vilpittömästi toivomme, että hänen valintansa puheenjohtajaksi antaa meille vieläkin paremman ulkoisen ibakon ja kuvan ulospäin valiokuntana ja valiokunta tätä kautta hänen johtajuudessaan vahvistuu. Ja nyt herra Brokista varmastikin riippuu, kun hän huomenna tulee. Hän voi sitten kiittää itse vilpittömästi entistä puheenjohtaja Albertinia. Koska puheenjohtajaa nyt ei ole, haluan vielä sitten viedä eteenpäin tätä vaalia varapuheenjohtajista. Viidestä varapuheenjohtajasta tai neljästä. Teidän, te, teille tiedonannoksi ryhmät ovat kertoneet, että nimitykset ovat seuraavat. Ensimmäinen varapuheenjohtaja herra Provera, toinen varapuheenjohtaja herra Pasku, kolmas varapuheenjohtaja herra Kovacek ja neljäs herra Mayer. Onko mitään muita ehdotuksia ehdokkaiksi? Ei. Herra Provera, hyväksyttekö te ehdokkuutenne? Kyllä. Herra Pasku, hyväksytte myös. Kiitos. Herra Kovacek, Hän myös herra Mayer seuraavaksi. Herra Mayer on kirjoittanut, ikävä kyllä, en pysty olemaan tämän päivän AFET-kokouksessa. Olen pahoillani, mutta minulla on ollut ongelmia lentojeni kanssa juuri nyt. Olen saanut tietää, että minun täytyy olla läsnä ehdokkuuttani varten. Minun pitää itse esitellä tämä tai antaa tällainen kirjallinen vastine, joten haluaisin kertoa tämän sähköpostin kautta, että minulle sopii ehdokkuus. Sitten tulen lähettämään vielä faksin muodossa virallisen kirjeen. Kiitoksia, ystävällisen terveisin. Herra Kuotas. Eh, eh, kirja Proedre, ekmerustis GUE-NCL Θέλω να επιβεβαιώσω. Puheenjohtaja Gue NGL-ryhmän nimissä. Haluaisin vahvistaa tämän kirjallisen viestin, joka tuli kollega Maijerilta. Hänellä on ollut todella vaikeuksia lentojensa kanssa ja siksi hän ei päässyt paikalle. Toverimme ja ryhmän nimissä hän todella hyväksyy ehdokkuutensa ja me hyväksymme sen myös. Kiitoksia. So there are no more candidates. Joten muita ehdokkuuksia ei ole kuin nämä mainitut neljä. Sitten voimme hyväksyä henkilöt suosion osoituksiin. So that means that I can... Tämä tarkoittaa sitä, että voin toivottaa nyt kaikille onnea uudessa tehtävässä. Ja haluaisin, että herra Provera jatkaa kokouksen puheenjohtajana. Anyway,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 Niin kaikki muutkin ovat tervetulleita tänne eteen, herra Kovacek. Mr. Tanok, I did. I did fill my declaration, Mr. Tanok. Niin, herra Tanok, minä olen täyttänyt kyllä tämän äh, lomakkeen, kun kysytään taloudellisia etuja. What is that? That's perfect. Yes, dear colleague, I think that first of all we have to welcome Kollegat, meidän pitää ensinnä toivottaa tervetulleeksi uusi jäsen. Parlamentin entinen puhemies, kollega Busek. Tervetuloa valiokuntaan. Yes, now we can start with our words. Voimme jatkaa työtä. Esityslistan hyväksyminen. Mitä muutoksia tähän esityslistaan ei ole tehty. Ja näin se voidaan hyväksyä tässä muodossaan. Vastustaako joku? Sovittu. Minulla ei ole ilmoituksia. Ja seuraava kohta kahdeksan Euroopan parlamentin päätöslausuma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unionin Ulrike Lunacek esittelijä on paikalla. Nyt toista kertaa on Kosovo. Esitystä 209 tarkistusta on tullut kollegoilta. Esittelijä on neuvotellut 18 kompromissi tarkistuksesta. Esittelijä saa puheenvuoron ja hän voi esitellä pääkohdat. Ole hyvä. Excuse me. Yes, thank you, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös tervehtiä uusia puheenjohtajia, uusia ja uudelleen valittuja varapuheenjohtajia. Näette, että minulla oli kokous varjoesittelijöiden kanssa viime viikolla ja me olemme pystyneet sopimaan melko monista tarkistuksista. Monessa mielessä. Ennen kuin siirryn käsittelemään sisältöä, haluaisin kiittää kollegoita – kaikkia niitä, jotka esittivät tarkistuksia, myös niitä, kun Kosovosta tiedämme, että tilanne on sellainen, että ajatukset Kosovosta ovat melko ristiriitaisia täällä parlamentissakin, mutta haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, jotka ovat olleet valmiita etsimään kompromissia, katsomaan missä voimme olla joistain kysymyksistä samaa mieltä. Kaikista ei voida, mutta tämä on demokratiaa. Kiitos siis. Verrattuna edelliseen puolentoista vuoden takaisin mietintöön melko usea asia on muuttunut. Jotkut kuitenkaan eivät. Muuttunutta on se, ja siihen viitataan päätöslausemassa että vuoden 2010 YKn yleiskokouksessa hyväksyttiin päätöslauselma, joka aloitti Serbian ja Kosovon väliset vuoropuhelut yhdeksän kokousta tähän mennessä. Valitettavasti ei ole saatu kaikkia niitä tuloksia, joita toivottiin alun perin, mutta joka tapauksessa voidaan todeta, että tämä vuoropuhelu on alkanut ja ensimmäistä kertaa kahden valtion, kahden hallituksen edustajat saadaan siis ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen, ja tämä on valtava edistysaskel näiden kahden maan välisissä suhteissa. Muuta tapahtunutta. Lopulta viime viikolla komission jäsen Malmström 19. päivä tammikuuta lähti Pristinaan ja aloitti vuoropuhelun, jota me parlamentista olimme vaatineet komissiolta jo puolitoista vuotta sitten – Aloittamiseen meni liian pitkään, mutta nyt lopulta on lähdetty liikkeelle. Verrattuna vuoden 2010 heinäkuuhun niin 69 YK-jäsentä on tunnustanut Kosovon, nyt 89, ei puolta vielä YK-jäsenvaltioista, 87 maata. Mutta lisäystä on, ja näin siirryn tämän parlamentin enemmistön ja vähemmistön kiistakysymykseen. Tässä mietinnössä, kuten edellisessäkin, minä sanon, ja toiminta enemmistö sanoo, että pitäisin tervetulloina, jos jäljellä olevat viisi jäsenvaltiota eu jotka vielä Kosovalle tunnustaneet, tunnustaisivat sen. Syyt olen esittänyt eri yhteyksissä yksinkertaisesti. Meillä on suurin eu leks siviili joukko siellä EUn hankkeita komission projekteilla siellä paikan päällä. Ja hyvin tärkeää olisi se, että Euroopan unioni nähdään siellä yhtenä, yhtenäisenä eikä jaettuna. Kiittäisin myöskin niitä, jotka eivät ole tunnustaneet mulle, mutta joilla kuitenkin on tällainen yhteyskeskus Kosovossa. Se antaa ainakin jotain osvittaa hyvästä yhteistyöstä. Mietinnössäni myös mainitsin sen, että on hyvin tärkeää ajatellen Kroatian kansanäänestystä, jossa saatiin kahden kolmasosan enemmistö Kosovon ja muiden alueen maiden osalta Tessalonikin lupaukset vuodelta 2003 ovat edelleen olemassa. Tämä on asia, joka on totta Kosovon kannalta ja sitä mietinnössäni painotan. Mainitsin jo, miten tärkeää on käydä Belgradin kanssa vuoropuhelua. Mainitsin myös viisumi dialogin aloittamisen. Näin päästään eroon eristäytymisen tunteesta, joka varsinkin nuorille Kosovossa tulee. Kaikki naapurimaiden kansalaiset ovat voineet matkustaa vapaasti jo yli vuoden ajan ja he eivät voi tämä luo todella sellaisen tunteen, että nämä ihmiset ovat siellä ja EU ei ota tulevaisuuden näkymiä vakavissaan. Hyvä, että viisumivuoropuhelu on alkanut. Ja sitten tietenkin Kosovon hallituksen on huolehdittava täytäntöönpanosta yhdessä parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mietinnässäni viittaan myös ongelmiin Kosovossa – parlamenttivaalien yhteydessä oli paljon säännönvastaisuuksia. Meillä oli siellä vaalitarkkailijoita ja tässä toivon, että nopeasti rangaistaan petoksen tekijöitä. Erityisesti mainitsen paikalliset vaalivirkailijat, koska nyt on osoitettava Kosovan kansalaisille, että näin ei saa käydä enää uusien vaalien yhteydessä. Lisäksi kehotan sekä hallitusta että parlamenttia että oppositiopuolueita no, toteuttamaan pikaisesti perustuslaki- ja vaaliuudistukset, jotta seuraavat vaalit voivat toteutua hyvässä järjestyksessä. Ei niin, että syntyy ongelmia siinä, miten äänestetään, minkälaiset äänestysliput ovat ja niin edelleen. Tämä on tärkeää, että vaalit onnistuvat hyvin seuraavalla kerralla. Korruptiokysymys järjestäytyneen rikollisuuden kysymys. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä EULEX-operaatiossa. Tämä on tärkeässä asemassa myös minun mietinnössäni. Oikeusvaltiooperaatio EULEX on saanut paljon hyvää aikaiseksi, erityisesti tullin ja poliisin alue- alalla. Nyt jo näyttää siltä, että henkilöstöä voidaan leikata tästä työstä, koska siellä paikan päällä on tapahtunut edistystä paikallisesti. Vielä on tehtävä paljon korkean tason korruption osalta ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta erityisesti on ajateltava nyt todistajien suojelua siellä alueella ja myöskin ne, jotka osallistuvat EULEX-operaation, on saatava mukaan ehkä ottamaan vastaan todistajia omissa maissaan tekstissäni viittaan siihen, mikä on näkyvintä. Meidän tiedotusvälineissämme epävakaa kirja tilanne pohjoisosissa. Minä haluan, että siellä avataan tiet jälleen ja luodaan pohja rauhallisemmalle tulevaisuudelle. Jakaantuminen ei ole nyt esityslistalla täällä minulla eikä tässä parlamentissa – välttämätöntä on, että Kosovon hallitus myös pyrkii vakuuttamaan nyt pohjoisen kansalaiset siitä, että tämä on heidän maansa ja heillä pitää olla jonkinlainen ohjelma, jolla pyritään yhteyksiin näiden henkilöiden kanssa ja poistetaan rinnakkaiset rakenteet ja poistetaan tiesulut. Pidän hyvänä eteläisen yhteistyön serbiväestöryhmien kanssa yhteistyötä on ollut ja siellä on pyritty suojelemaan kulttuuri- ja uskonnoista perintöä. Tällaisia asioita on hyvä nähdä, kun katsotaan näitä Länsi-Balkanin maita. Lisäksi pidän hyvänä Euleksin erityistä tutkimus, tutkintaryhmää, joka tutkii mietintöä raportti, jossa puhutaan elinten laittomasta kaupasta sekä sodan aikana että myöhemmin ja hän hiljattain. Tämä työryhmä on asetettu, se toimii Brysselistä käsin ja toivon, että se saa nopeasti työt päätöksiin ja antaa meille ne työn tulokset, jotka ovat nyt välttämättömiä oikeuslaitoksesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta. Tässä on vielä puutteita. Kosovossa näin puutteisiin on puututtava. Ja niin, niin puutteisiin myös kommentoin. Pu- puutun niihin myös tässä mietinnössä. Vapaat tiedotusvälineet luovat demokratian kulmakiven. Tämä on tärkeää Kosovossa myös muissa maissa. Omissa oh, me myös, kuten hyvin tiedämme. Näistä asioista keskustelemme parlamentissa melko usein. Lisäksi tarvitsemme sitä, että Hallitus keskittyy enemmän syrjimättömyyteen. Ajatellen naisten asemaa tai uskontoon, seksuaalisen suuntautumiseen liittyvän syrjintään. Ja erityisesti ajattelen tässä eri etnisten ryhmien edustajia. Puhun jo serbi vähemmistöstä, mutta on ajateltava myös romaneja ja niin edelleen. Myönteisenä viime vuoden aikana olen pitänyt sitä, että melko paljon on ponnisteltu uuden hallituksen puolelta sen eteen, että autettaisiin esimerkiksi pk-yrityksiä saman parempi lähtö bisnesmaailmaan. Tässä on parannettavaakin toki vielä ongelmia on talouden kanssa yleisemmin. Budjettikuri ja kestävä talouspolitiikka on vielä puutteellista. Näihin asioihin on puututtava yksityiskohtaisemmin. Ympäristön suojelukysymys on edelleen hyvin tärkeä ja siinä on puutteita. Jotain myönteistä esimerkkejä on, mutta yksi keskeinen ongelma on edelleen olemassa energian tuotanto – Kosovon A ja B hiilivoimaloiden tilanne. Nämä ovat vaarallisia laitoksia, ajatellen tervettä ympäristöä. Nämä Kosovon voimalaitokset olisi suljettava mahdollisimman pian ja mikäli mahdollista. Ne pitäisi siis sulkea mahdollisimman pian. Pahoittelen tässä mietinnössä sitä, että ei ole lähdetty tutkimaan – riittävästi sitä, mitä voitaisiin tehdä näiden voimaloiden sijaan. Tätä keskustelua kaivataan. Toivon, että jotain voidaan vielä tehdä. Yleisesti ottaen siis sanoisin, että tiedän, että täällä parlamentissa on sellaisiakin jäseniä, jotka edelleen eivät hyväksy Kosovon itsenäisyyttä. Pyytäisin kuitenkin teitä kaikkia pitämään mielessä sen, että Tämä maa on osa EUn laajentumispolitiikkaa, osa Thessalonikin prosessia, ja meidän pitää nyt tutkia sitä, miten voidaan edistää siellä kansalaisten hyvinvointia, kansalaisten elämää. Ja toivon, että saan kunnollisen tuen teiltä niille kompromisseille, joita on laadittu, koska kuten aikaisemmin sanoin, haluaisin kiittää teitä jälleen siitä, että yhteistyö on sujunut ryhmien kesken niin hyvin täällä parlamentissa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron neljälle kollegalle, jotka puheenvuoro ovat pyytäneet, toivottaisin tervetulleeksi Kosovon ympäristö- ja avaruussuunnitteluministerin ministerin Herra Gargandasin. Olette läsnä siis siellä. Sitten ensimmäisenä puhujalistalla kollega Posselt varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr president, Zunächst einmal... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää ja onnitella kollega Lunacekia. Hän on nyt laatinut todella loistavan tasapainoisen mietinnön ja Minun mielestä tätä mietintöä ei olisi tarvinnut ollenkaan muuttaa. Kuitenkin siinä on tehty 209 tarkistusta, mukaan lukien tarkistuksia minulta ja kollega Lunasekilta itseltään. Tämä on yksi tämän parlamentin saloja, että näin kuitenkin käy. Oikeastaan tästä mietinnöstä voitaisiin äänestää tässä muodossa nyt 209 tarkistusta. Olen iloinen, että tämä yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa – täällä parlamentissa on sujunut niin hyvin, että olemme saaneet aikaiseksi kompromissitarkistuksia. Niin, että näin monesta tarkistuksesta ei enää tarvitse äänestää. Jos voisin puuttua muutamaan seikkaan ja pyrkiä hiukan poliittisesti kommentoimaan ja yhdistelemäänkin tarkistuksia eri blokkeihin, niin näitä tarkistuksia on paljon, joilla pyritään jälleen ottamaan esiin tämä kosovan statukseen liittyvä kysymys. Ja tässä minun on kyllä sanottava, että kolme neljäsosan enemmistöllä tämä parlamentti on äänestänyt itsenäisyyden puolesta. Kolme neljäsosan enemmistöllä on sanottu, että statuskysymystä ei lähdetä uudestaan avaamaan. Ja minun on ihan rehellisesti sanottava, että joka kerta kun Kosovosta puhutaan, niin aina esitetään niitä samoja tarkistuksia tästä statuksesta, siitä, onko kyse tasavallasta, onko siellä kansalaisia ja niin edelleen, niin tämä kyllä käy jo melko tympeäksi. Ymmärrän kyllä, että 27 jäsenvaltiosta viisi edustaa omaa kantaansa, mutta 22 jäsenvaltiota on kuitenkin jo lopullisesti tunnustamisen kautta lopettanut tämän statuskysymyksen käsittelyn. Sama koskee 85 YK jäsenvaltiota, G7-valtioita, Kosovon naapurivaltioita, joten todella nyt uskon, että on älytöntä yhä uudestaan lähteä avaamaan tätä statuskysymystä. Siksi sanoisin selkeästi, että minä voin kyllä kunnioittaa vähemmistön kantaa, mutta vähemmistö ei voi kuitenkaan vaatia, että valtioiden, jäsenvaltioiden enemmistö tässä nyt toimii vähemmistön toiveiden mukaan. Siksi emme myöskään tässä tekstissä sano, että vaadimme viideltä jäsenvaltiolta Kosovon tunnustamista, ne vain hyvin kohteliasti pyydämme tätä tunnustamista, koska se totta kai vahvistaisi voimakkaasti EUn yhtenäisyyttä ja myöskin helpottaisi EULEXin toimintaa on se kyllä hankalaa, että näin alkeellisessa tärkeässä kysymyksessä ei ole päästy sopuun. Tämä osoittaa kyllä ulkopolitiikkamme heikkouksia, mutta se on kuitenkin hyväksyttävä, koska tässä on kyse yksittäisten kansanoikeuden sääntöjen mukaan yksittäisten jäsenvaltioiden kannoista, mutta toivoisin kuitenkin, että nyt hyväksytään se, että tämän parlamentin enemmistö ja jäsenvaltioiden enemmistö on jo kantansa lyönyt lukkoon tässä kysymyksessä. Sama koskee Kosovon jakamiskysymystä. Tämä kysymys putkahtaa pinnalle yhä uudestaan. Minä todella haluaisin nyt varoittaa tältä keskustelulta. Useat ihmiset eivät oikein ymmärrä edes, minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla, koska ensimmäistä kertaa luovuttaisin silloin siitä, periaatteesta, että otetaan nämä rajat työn pohjaksi ja lähdettäisiin keskustelemaan silloin uusista rajanvedoista. Makedonia esimerkiksi on myöhemmin esityslistalla. Pitääkö sielläkin muuttaa rajoja? Ja sitten Bosnian kysymys myös. Eli minä todella nyt varoitan siltä, ettei lähdetä tätä kysymystä uudestaan avaamaan. Siksi pyytäisin nyt, ettei tueta tällaista jakoajatusta. Ratkaiseva seikka tässä on EU-lex, joka on suurin EUn operaatio ikinä ulkomailla. Valtavat ponnistelut. EULEX on varmasti tehnyt paljon hyvää työtä, mutta monien odotusten kanssa on jouduttu myös pettymään. Meidän pitää nyt pitää euleksia silmällä. Kaikkialla Kosovossa pitää voida toimia yhtä tehokkaasti. Ja tämän prosessin tukeminen on ratkaisevan tärkeä EUn parlamentin tehtävä. Erityisesti kun ajatellaan, että toimimme myös budjettiviranomaisena. Haluaisin myös sanoa, että pari seikkaa on nähtävä erityisen tärkeänä. Visumidialogi. Ensinnäkin ei voida ajatella, että NATO käy vapautussotaa ja sitten teljetään nämä ihmiset jonkinlaiseen reservaattiin maassa, joka on vapautettu. Kaikki muut naapurivaltiot ovat saaneet viisumivapauden, nauttivat siitä. Miten Eurooppa-mieliset siellä nuoret kansalaiset suhtautuvat EU-hun, jos he jäävät sinne eristykseen? Viisumikysymys on ratkaistava. Ja tärkeä asia, jota ei vielä edes me ei mainittu, on kauppasopimus. Tämän maan kansalaiset ovat hyvin nuoria. Ja ennen kaikkea siellä tarvitaan työpaikkoja, koska ilman työpaikkoja ei ole vakautta. Siksi tarvitsemme kauppasopimuksen EUn ja Kosovan välille oikeusvarmuutta, pk-yritysten tukemista ja siksi pitää myös tukea vaihtoehtoista energiaa. Tässä olen kollega Lunacekin kanssa aivan samaa mieltä. Tässä pitää nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia tälle maalle. Lisäksi sanoisin, että vähemmistökysymykset maassa on ratkaistu Ahtisaaren suunnitelman pohjalta erittäin hyvin. Ja nyt pitäisi nähdä, että nämä serbialaiset 6 prosenttia, niistä lähes 4 prosenttia on integroitunut täysin tähän nuoreen tasavaltaan, erityisesti etelässä. Ainoastaan noin kolmannes, hyvin pieni vähemmistö pohjoisessa aiheuttaa vaikeuksia jo mainittujen rinnakkaisrakenteiden takia – Saksan liittokansleri ja Ranskan ulkoministeri ovat jo selkeästi sanoneet, että näistä rinnakkaisrakenteista on päästävä eroon. Jos ne eivät sieltä poistu, niin on hyvin selkeästi sanottava, että ei saada Serviallekaan jäsenyys ehdokkaan asemaa. Minä tukisin sitä, mutta Kosovossa on päästävä näistä rinnakkaisista rakenteista eroon. Thank you. Second shadow. Kiitoksia. Seuraava. Yksi herra Panseri Varjoistelen. Kiitoksia. Puhun vähän lyhyemmin. Haluaisin minäkin kiittää edustaja Lunacekia ja kaikkia varjoesittelijöitä joiden kanssa olemme tehneet hyvin hedelmällistä yhteistyötä, jonka kautta ollaan voitu määritellä ja saada aikaan useita kompromisseja. Me tuemme niitä ja pidämme niitä tasapainoisina. Ja tästä syystä en nyt halua mennä yksityiskohtaisemmin niihin. Muitakin kompromissi on, on tehty tarkistuksia, joilla pyritään puuttumaan useisiin tärkeisiin ongelmiin, esimerkiksi siihen, että olisi vahvistettava oikeusvaltiota ja oikeusjärjestelmää ja saada vaalijärjestelmistä avoimempia kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi. Olisi myös koordinointia tehokkaammin eri ministeriöiden toimintaa ja koulutettava paremmin teknisesti paikallisia viranomaisia ja edelleen EULEXista. Tämä on minun mielestäni hyvin keskeinen asia olisi puututtava tiettyihin rakenteellisiin ongelmiin, esimerkiksi sisäinen, sisäisen integraation puute ja ulkoinen valvonta olisi myös otettava huomioon tiettyjä suunnittelun koskevia ehdotuksia, jotta päästäisiin minun mielestäni tarpeellisiin muutoksiin tällä alalla. Haluaisin joka tapauksessa kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kuten tiedämme, nämä ovat asioita, joihin ei ole mitään helppoa ratkaisua, mutta nyt on tehty hyvää työtä ja voidaan varmasti mennä yhtenäisesti eteenpäin tässä asiassa. Kiitoksia. Grazie. Next speaker, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Katsin. Distinguished colleagues, I would like to... Jos puheenjohtaja arvoisat kollegat, haluaisin alussa onnitella esittelijää Ulrike Lunacekia. Hän ei ole pelkästään innostunut tässä asiassaan, vaan on vienyt asiaa eteenpäin ja toiminut tarmokkaasti Kosovan puolesta ja kiittäisin häntä näistä ponnisteluista. Haluaisin alussa korostaa, kuinka tärkeää se on, että viisumi keskustelu lopultakin viime viikolla alkoi. Tämä ei ole vain käytännöllinen kysymys, oikeudellinen kysymys, vaan erittäin tunteenomainen, tunteisiin vetova kysymys myös. Ja tämä on alkuprosessissa, joka tuo kosovolaiset ihmiset samalle lähtöjolle kuin muut Balkanin asukkaat. Siksi haluan korostaa tätä ja onnitella myös Euroopan komissiota tämän vuoropuhelun aloittamisesta. Mutta toisaalta Minun on ihan pakko mainita, että viimeiset kehitykset Kosovossa, erityisesti mielenosoitukset, joita Aavin Kursin ja hänen puolensa ovat järjestäneet, tämä oli varsin kielteinen yllätys meille. Tämä on aivan uskomatonta. Me olemme käyttäneet viikkoja, kuukausia vakuuttaaksamme Belgraden siitä, että pitäisi sali ihmisten vapaa liikkuminen ja voitettaisiin tällaiset pohjoisen Kosovon kiista-asiat ja riidat. Ja sitten tulee tällaista. Kosovon puolelta. Tämä todellakin kuvaa sitä, että populismi on äärimmäisen vaarallista ja uskon, että suuren yleisön Kosovossa pitää tarttua tähän asiaan varsin vakavissaan. Tämä todellakin voi saada Kosovon varsin hankalaan tilanteeseen, ja tällaisen lähestymistavan takia ymmärretään paljon huonommin kosovalaisten tarpeita. Haluan myös ottaa esille sen, että meidän täytyy onnitella hiljattaista myönteisistä tapahtumista ja kehityksestä. Ja tämän ähm, Rova Tehita Tehieri sanoi, että tämä edistyminen pääkysymyksessä – nimikysymyksessä ja komis, millä nimellä Kosovo ehkä osallistuu erilaisiin kansainvälisiin yhteyksiin. Kosovo ilman mitenkään mutta kantaa tähän statukseen on erittäin hyvä ehdotus, loistava ehdotus, koska sitä Kosovo itse tavallaan tukee ja minä toivon, että myönteinen vastaus saadaan pian Belgradista. Tämä loisi paljon paremman ilmapiirin ja antaisi paremmat mahdollisuudet keskinäiselle koordinaatiolle ja yhteistyölle. ja kokoaisi yhteen ei pelkästään näitä kahta osapuolta, vaan myös läntisen Balkanin maat, erityisesti ne, jotka eivät ole tunnustaneet vielä Kosovoa. Silloin kaikkien asema on paljon parempi. Ja vielä lopuksi yksi kysymys. Toivon, että pian pystymme järjestämään täällä kuulemisen uuden Kosovon valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa. Tämä olisi loistava tilaisuus jatkaa keskusteluamme Kosovosta. No, odotetaan ja katsotaan. kuuli kyllä tämän kommentin ilman mikrofonia, mutta olen kuullut, että tämä olisi hiukan lykätty. Siis olisi tärkeää järjestää tai saada tämä delegaation uusi johtaja, joka ei ole luopunut ministerin paikastaan. Olisi hyvä, että hän tulisi mahdollisimman pian tänne vierailulle ja jos tämä lopultakin on Kosovon ja Balkanin edun mukaista myös. Kiitoksia. Okay. Thank you. Last shot. Kiitoksia. Viimeinen varjoesittelijä herra Tanok. Thank you, Mr. Vice President, and congratulations. Kiitos. Arvoisa varapuheenjohtaja, annettelut uudelleen valinnastanne. ESR-ryhmä laajasti tukee edustaja Lunacekin mietintöä. Totta kai me haluamme hyvinvointia ja vakautta, rauhaa Kosovon ja koko alueelle. Me tarvitsemme EUn integraatiota ja uudistusprojekteja, jotka parantavat lehdistön vapautta, oikeuslaitosta, oikeusvaltion periaatteita. Jos sieltä porkana vedetään nyt pois, niin epävakaus saattaa lisääntyä. Mukava, että edustaja Katsin sanoi, että riskiä molemmin puolin Kosovo kiistassa. EU pitää totta kai tukea Euleksin työtä, korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Meidän pitää tukea talouden kehitystä. Kosovossa ollaan liian riippuvaisia lännen tuesta. Lisätyöpaikkoja tarvitaan. Paronitar Ashtonin vuoropuhelutyötä pitää myöskin tukea, kun siellä halutaan saada aikaan rauhanomaista rinnakkaiseloa ja vaurautta molemmin puolin. Minun mielestäni pitkän aikavälin sopu pitää ottaa myöskin väitellen pöydälle Bernd Posselt, jonka mukaan ainoastaan pieni vähemmistö serbejä puoltaa rinnakkaisrakennelmaa pohjoisosissa ei ole totta. Suurin osa Evarin pohjoispuolella asuvista serbeistä mielestäni ei halua hyväksyä Kristiinan päättävän heidän päivittäisestä elämästään. Siksi tällainen de facto jako, jota ei tunnusteta vähitellen, johtaa siihen, että Kosovo ei voi liittyä EU-hun, NATOon tai yk koska en näe, että ne EU-jäsenvaltiot, jotka eivät ole tunnustaneet tai Kiina ja Venäjä YKssa – muuttavat kantaansa ainakaan näkyvissä olevan tulevaisuuden aikana. Meidän pitää olla vähän realistisempia, muuten nämä ongelmat jatkuvat, jatkuvat ja valtavia kustannuksia syntyy läntisille veronmaksajille. Mr. Kukan, president. Herra Kukan, valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. President. I do. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä todella toivon, että saamme hyvän tekstin, jossa keskitymme todellisiin haasteisiin ja edistykseen, jota Kosovo on saanut aikaan. Tämä luonnos on tällaista hyvä takuu ja meidän pitääkin tässä kiittää esittelijää tehdystä työstä. Hän on varmaan antanut suuren panoksen tälle. Vain neljä kommenttia mitä tulee viisumivapauttamiskeskusteluun, joka viime viikolla alkoi Kosovossa komission ja sen Wallströmin aloitteesta, dialogin pitää olla tärkeä prosessi ja myös tavallaan testi Kosovolle. Meidän pitäisi olla pragmaattisia tässä prosessissa, niin kuin aikaisemmin olemme olleet muiden alueen maiden kanssa. Uskon, että mietinnössä ei mainita suunniteltua Servian kansallisesta pohjoiskosvosta. Meidän pitäisi ottaa selvä tästä asiasta, koska monin tavoin se saattaa monimutkaistaa tilannetta tässä osassa Kosovoa. Olen iloinen huomatessani, että poliitikot Serbiassa eivät tue tällaista ja toivonkin kovasti, että asteittain he, asteittain he alkavat Eh, luopuvat tukemasta näitä rinnakkaisia elimiä pohjoisessa. Tämän vuonna pidetään toukussa vaalit, on tärkeä testitilanne. EULEXin kohdalla Kosovoa pitäisi arvioida kunnolla ottaen huomioon tulokset, joita tähän mennessä on saatu aikaan. Meidän pitäisi saada tietoa suunnittelusta muuttaa tätä missiota. Pitäisi kiinnittää suurta huomiota tähän asiaan pysyvästi. Mitä tulee energia-asiaan, Vaikkakin otetaan huomioon se, että on välttämätöntä lisät, lisätä energiaa määrää, tarpeethan vain kasvavat tulevina vuosina, siksi on, tärkeä, on myös tärkeää ottaa huomioon ympäristökysymykset ja terveysriskit, joita syntyy hiilivoimaloista kosovolaisille. Sanon tämän sen takia, että näyttää siltä, että uudet energian lähteet eivät ole saaneet riittävää huomiota ja nyt on saatu sellaista tietoa siitä, että avattaisiin uudestaan, uudestaan yksikkö, joka on vanhentunut eikä ole toiminut viimeiseen 11 vuoteen tai ollut toiminnassa. Sitten vielä nämä Dosien järjestämät mielenosoitukset – jotka liittyvät kauppaan Serbian kanssa. On legitiimi oikeus järjestää mielenosoituksia, mutta mielestäni kaikki lainsäädäntötoimet, säännöt, niiden pitää tiukasti toteutua, ettei vielä vaikeuteta tilannetta turhaan entisestään. Kiitoksia puheenjohtaja. F. Sitten on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin teitä ystävällisesti lyhentämään puheenvuoronne kahteen minuuttiin. Ensinnä Rova Munis. Gracias, presidente. Yo también... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esitellä, äh, onnitella esittelijä ja varjoesittelijöitä näistä kompromissitarkistuksista. Joitakin huomioita haluaisin esittää ensinnäkin mielestäni rakentava, mutta eriävä, erilainen kanta voi hyvin edistää Euroopan toimintaa, mitä mitä tulee Balkanin vakauteen ja tässä tarkoituksessa Euroopan unionin ja Balkanien korkean tason kokoukset ovat olleet hyvin tärkeitä. Ensimmäinen pidettiin kesäkuussa 2010 Espanjan kahdella ja samoin e YKssa hyväksyttiin yksimielinen eh, päätöslauselma vuonna 2010, eh, jossa vedottiin ser- Belgradin ja Pristinan välisen yhteistyöhön. Meidän on keskityttävä näihin asioihin, jotka yhdistävät meitä, oikeusvaltio, järjestetyn rikollisuuden torjuminen ja, ja niin edelleen. Jotakin muita huomiota vielä. On tärkeää hyväksyä tarkistus kaksi, jotta vältetään se, että uppoamme tähän Kosovon asemaan asiaan. Ja sitten toisaalta tämä YK lausuma. Kysymys on tärkeä. Kaikki Kosovoon liittyvät viittaukset on ymmärrettävä niin, etteivät ne vaikuta jäsenvaltioiden Kosovon asemaa koskevaan kantaan. Edelleen on tärkeää, että kompromississa ei pyydetä jäsenvaltiota tunnustusta. Siksi pyysimme erillistä äänestystä. Tämän poliittiset ryhmät hyväksyivät. Ja uskomme, että kyseessä ei ole enemmistö- ja vähemmistöasia, vaan kyseessä on valtioiden suverenit eh, päätökset, eh, kun puhutaan kansainvälisestä yhteisöstä, ei ole koskaan puhuttu enemmistöstä. Enemmistö kuitenkin tukee eh, Kosovon valtiota. Olisi edelleen oikeudenmukaista tunnustaa ponnistukset, joilla on pyritty purkamaan jännitteitä Tadicin taholta 29 marraskuuta pyydettiin, että tiesulut poistettaisiin, niin myös heinäkuussa 29. päivä, niin heinäkuussa pyydettiin, että Kosovossa serbit rauhoittuisivat. Ei ole siis mitään estettä sille, etteikö kompromissi kuuden kohdassa seitsemässä äh, sanottaisiin äh, statements yksikössä Tästä Tadic on todella antanut useita lausumia koskien rahoittumista, eikä vain yhtä, niin kuin tässä tekstissä sanotaan. Kiitoksia esittelijöille, varjaesittelijä puhuja puhui liian nopeasti tulkosta varten. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Peterle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hyvin ammattimaisesta työstä. Onnettelisin häntä tästä mietinnöstä. Kaikkien muiden tavoin uskon, että asiat nyt etenevät. Eilisen Kroatian kansanäänestyksen jälkeen, jossa kaksi kolmannesta halusi puoltaa EU-jäsenyyttä, on aivan oikein edelleen esittää Eurooppa-näkymiä muille, niitä toivoville valtioille Länsi-Balkanilla – Näitä kompromissitarkistuksia tulisi tukea, ne tuovat lisäarvoa tähän mietintöön, aivan erityisesti mitä viisumivapauskysymykseen tulee. Tämä on kansalaisille erittäin tärkeä kysymys. Kiitokset myös siitä, että painotetaan Kosovan Eurooppa-näkymiä. En mainitse tässä muita asioita, jotka ovat tulleet esiin muissa puheenvuoroissa, mutta minulla olisi lopuksi vielä kommentti. Esittelijä mainitsi yhdeksän tapaamista dialogin puitteissa kahdeksan tai viisi olen nähnyt muissa asiakirjoissa. Olisi hyvä, jos tämä luku saataisiin lopullisesti oikein. Edustaja Gomes. Mr. President, like to... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä onnitteluihin Rova Lunacekille ja varjoesittelijöille, koska ovat laatineet tämän mietinnön. Se on todellakin erittäin kattava, hyvä teksti ja myös varsin rakentavassa hengessä laadittu. Siinä ei päi, peitellä mitään ongelmia ja vaikeuksia. Se toimii varsin proaktiivisesti, pyrkii löytämään sellaisia alueita tavallaan jo ennalta, jossa edistystä tarvitaan Kosovon kohdalla ja mielestäni tämä yhdessä Serbia-mietinnön kanssa, jota ollaan myös tällä hetkellä laatimassa. Tätä kautta tullaan välittämään varsin oikean, oikean osuva kuva alueesta ja päätoimijoista siellä. Kuitenkin ottaisin vielä esille sen, että toivoisin, että käyttäisin hiukan aikaa talouskysymyksiin ja tähän hienosäätöön. Olen kyllä samaa mieltä, että tästä jo löytyy, mutta minulla on sellainen tuntemus, että emme voi odottaa tätä korruption taistelua ja samanaikaista taloudellista edistystä ja kaikkia muuta kysymyksiä liittyy pk-yrityksiin tai kuljetusalaan, liikenteeseen. Se kyllä paranee, jos ei ellei EU-toin paljon aktiivisemmin pyri auttamaan Kosovoa, jotta saataisiin kaikkein paras irti heidän resursseista. On kyse sitten maataloudesta tai kaivosteollisuudesta tai energiakysymyksistä. Minähän vierailin itse siellä paikan päällä ja sain kuulla, että Kosovosta saisi tulla tällainen energiaa tuottava maa, toimittava maa, eikä olisi vain tällainen energiaa käyttävä osapuoli. Ja EUlla voisi olla tässä tärkeä rooli. Esimerkiksi un, viimeisen UNMIC operaation kohdalla YK ilmeisesti oli ohjata tällaisen työjaon alueellisesti taloudelliset kysymykset esimerkiksi olivat sellaisia, jotka eivät tuonne tulokseen ja ehkä tämä selittää, miksi vieläkin ollaan tässä alkuvaiheessa, mitä tulee Kosovon kansantalouden kehitykseen. Ja vaikka ehkä voikin olla tyytyväinen siitä, että EUn valtuuskunnan puheenjohtajan nimetty, mutta meidän pitäisi kuitenkin todeta, kuinka tärkeänä pidämme sitä, että EU toimisi taloudellisen kehityksen puolesta Kosovossa. Se olisi hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Janaku. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut täällä kollegoiden huomioita ei ole epäilystäkään siitä, että täällä on erilaisia mielipiteitä. Kosovosta viisi maata ei ole vielä tunnustanut Kosovaa, eikä näe syytä, miksi Kosovo olisi tunnustettava. Tämä on tosiasia. Mutta nyt haluaisin puhua myönteisestä asiasta. Edistystä nimittäin on tapahtunut, vuoropuhelua käydään molempien osapuolten välillä myös tässä demokraattisessa prosessissa ei ole mahdollista päästä eteenpäin, niin tämä ei onnistu. Meidän on tietenkin otettava huomioon, mitä vaaleissa tapahtui, jotta se ei toistuisi ja jotta voitaisiin vahvistaa demokraattisia menettelyjä näihin eri vaaleihin myöskin. En ole niinkään vakuuttunut siitä, että tilanne olisi aivan niin myönteinen, kuten se on täällä kuvailtu Minun mielestäni se on paljon pahempi. Sisäinen tilanne ei vastaa sitä, mitä toivoisimme. Uskon, että Euroopan unionin on puututtava voimakkaammin ihmisoikeuskysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, last speaker. Viimeisenä edustaja Fajon. Tudi jaz bi se najprej um, pridružila vsem zahvalam poročevalki Lunačkovi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää aivan loistavasti synneestä yhteistyöstä. Hän on todella sitoutunut auttamaan Kosovoa EUn integraation tiellä. Haluaisin kiinnittää huomionne linjan, niin jota tuli esiin eilen – liikkeen mielenosoitusten takia. Tällaiset tapahtumat eivät mitenkään tue myönteistä kehitystä vuoropuhelussa Serbian kanssa erityisesti tällä hetkellä, kun saimme toisen myönteisen uutisen siitä, että viisumin vuoropuhelu on vihdoin alkanut. Ja tämä oli todella iloinen uutinen, kun ajatellaan, että nämä muut maat selviävät jo viisumitta. Tämä on kuitenkin tärkeä testi myös Kosovolle. Kosovon on vastattava useisiin kriteereihin, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisessa taistelussa. Lisäksi rajojen hallinta on hoidettava, on huolehdittava siitä, että matkustusasiakirjat ovat turvallisia. Tämä on pitkä tie kuljettavaksi, mutta sen kulkemisen pitäisi olla mahdollista. Tätä maata ei saisi jättää eristyksiin. Lisäksi haluaisin puuttua joihinkin hiukan kriittisimpiin seikkoihin. Ajattelen EU-leksin toimintaa Kosovossa. Pidän tervetulleena kompromissitarkistuksia tässä yhteydessä – ja minäkin pitäisin hyvänä sitä, että saadaan tämä uusi EUn lähetystön päällikkö, joka on edelleen Suomen ministeri, Suomen Voga, 31. päivä tammikuuta meillä on mahdollisuus puhua hänen kanssaan juuri ennen kuin hän aloittaa työnsä Kosovossa. Hän on erittäin tunnettu EUn laajentumisen tukija joten me uskomme, että hän löytää tavan, jolla päästään yli näkemyserojen, näkemyseroista niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka tunnustavat Kosovan ja niiden, jotka eivät. Haluaisin myöskin kiitellä esittelijää siitä, miten hän kommentoi tiedotusvälineitä Kosovossa. Vaikka ne on kritisoitu tilanteesta tiedotusvälineiden osalta ja pidän hyvänä, että on tehty tarkistuksia, jossa ajetaan kansainvälisiä standardeja niin, että voidaan huolehtia tiedotusvälineiden riippumattomuudesta. Demokratian pohjalta löytyy aina myös vapaasti toimivat tiedotusvälineet. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ystävästä tervetuloa. Sanoista on hienoa olla täällä kollegat ulkoasainvaliokunnassa. valiokunnassa yksi tärkeimmistä valiokunnista parlamentista. Tämä erittäin tärkeä kysymys. Minä olin läntisellä Balkanilla kaksi kuukautta sitten. Voin vain onnitella Rova Lunacekia esittelijämme ja kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä mietinnöstä. Niin mehän olemme samaa mieltä näistä kohdista, mutta yksi erimielisyys meillä on, joka on ratkaisevan tärkeä, nimittäin Kosovon tunnustaminen muun osalta tiedämme, että olemme samoilla kannoilla. Haluamme rakentaa demokratia, vapaata markkinataloutta, vapaata mediaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ottaisin esille vain yhden kaikkein tärkeimmän ongelman, tavallaan jopa esteen, kun pyritään tähän siihen, miten Kosovo sopeutuisi paremmin yhteen EUn kanssa. Tämä liittyy kaikki Serbian ja Kosovon kahdenvälisiin suhteisiin ja toisaalta kaikki saavutukset ja miten me olemme hyväksyneet Serbian tulevan osallistumisen eu laajentumisen Kaikki tämä riippuu suhteesta Kosovon ja Serbian välillä, joten meidän velvollisuutenamme tänään on parantaa yhteistyötä näiden kahden maan välillä. Se on erittäin tärkeää, koska me emme voi liikkua tällä alueella tai edes päästä mihinkään ilman parempaa yhteistyötä. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Ja me voimme auttaa paljon mole, mole, molempia maita ja yleensäkin läntistä Balkanin aluetta. Jos toimii tällä tavallaan välitteinä rehdisti tässä kaikkein tär- näissä kaikkein tärkeimmissä kysymyksissä kahden maan välillä, joita vieläkin on olemassa. Kiitoksia ja onnittelut vielä mietinnöstä. Kiitos. Sitten aivan vi- vihoviimeisenä herra Slopfin. Thank you, President. I'd like to follow on. Kiitos puheenjohtaja. Ihan myös Busekin puheenvuoron Serbian roolin, erityisesti serbi vähemmistön Kosovosta puhuttaessa, minä täysin tuen integraatiotavoitetta. Ja tässä mietintö toimii erittäin hyvin. Serbin vähemmistön totta kai on integroitava Kosovon poliittisiin, taloudellisiin rakenteisiin ja muihin, mutta on tunnustettava myös se, että tämä ei ole ihan yksinkertainen prosessi. Itse asiassa, jos katsotaan tätä laajemmin historiallisesti, niin selvi vähemmistö Kosovossa on ollut erityisasemassa, edullisessa asemassa, kun Kosova integroitiin Serbian ja sitten Jugoslavian ja tämän aseman menettämisen, sitä selviämisen, vietiin pitkän aikaa – ja enemmistön on oltava tässä hyvin vastaan tuleva, jos halutaan edestystä. Siksi tämä on kahtalainen prosessi enemmistön etujen mukaista yhtä paljon kuin vähemmistön etujen mukaista. Mielenosoitut, joista juuri kuulimme, eivät todellakaan ole mitenkään avuksi, jos halutaan ajatella, että halutaan jonkinlaista vakauden ja turvallisuuden tunnetta selvi vähemmistölle. Kiitoksia. Sitten Rova Lunacek vielä lopuksi. Mr. President, I'll, I'll try to reply to some... yritän vastata joihinkin konkreettisiin kysymyksiin kollegoilta, mutta ensinnä kiittäisin niitä, jotka minua onnittelevat ja kiittivät, ja kiitän myös yhteistyöstä teidän kanssanne. Selvennän vain joitakin kysymyksiä. Herra Petele, te sanoitte, että selkeyttä ei ole korostaa näistä kokouksista, niitä oli yhdeksän näitä kokousta mennessä, on järjestetty, järjestetty. Tämä on viimeisin versio, mutta kiitoksia, että luitte näin tarkasti tätä tekstiä. Edelleen Rouva Gomez, te viittasitte siihen, että EU täytyy tukea Kosovaa enemmän talouskysymyksissä. Mielestäni yksi asia, jonka herra Posat otti esille ja joka on hyvä ottaa tähän mukaan ja toivottavasti saa suuren tuen parlamentissa, on tämä kysymys koskien kauppasopimuksesta, kansallisesta kaupasta Kosovon ja EUn välillä, koska tämähän tulee tarkoittamaan sitä, että viralliset suhteet on saatu aikaan silloin kaikki 27 jäsenvaltiota me vievät tätä asiaa eteenpäin. Siitä olisi todellakin hyötyä. Sitten edustaja Munjit, te puhutte kahdesta seikasta, tarkistuksenne kaksi. Minusta on aivan selvää, että tämä liittyy 12 24 kysymykseen on mahdoton ja meidän täytyy vain edetä asiassa. Mutta toinen aspekti, johon viittasitte, ilman että tämä haittaa valtion käsityksiä. Tämä on mukana, se on mukana herra Kubrin ehdotuksessa koskien alueellista yhteistyötä, siihen viitattiin ja minä toivon, että servit myös hyväksyvät, hyväksyvät tämän dialogissa. Tämä, on toi, tämä toinen osa on kompromississa viisi. Ja mitä tulee kompromissiin kuusi, on tyytyväinen Serbian presidentin julkilausumaan koskien näitä rajaylityskohtia todettiin, että hän antaa vain yhden ainoan lausunnon, siksi me puhumme tässä yksikössä lausunnosta julkilausumasta. Sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin selventää. Olen kuullut monilta kollegoilta, että ollaan huolissaan ja myös vähän arvostellaan tätä eu e operaatiota Tehän tiedetään nyt, että kaikki ollaan tarkistamassa, me olemme mukana tässä mietinnössä ja ehkä yksi ajatus olisi siis se, joka tässä tuli mieleen keskustelussa, että järjestämme kuulemisen EU-leksin ja muiden eh, asiantuntijoiden kanssa, että katsomme, mitä pitää jatkossa parantaa. Ja järjestetään siis kuulemisen täällä parlamentissa. Tulen ehdottamaan tätä laajennetulle puheenjohtajalle myöhemmin, niin että parlamentti voi jatkaa tätä prosessia. Sitten viitattiin Slovenian ulkoministeriin. Hänet on, Lady Ashton on nimittänyt uuteen tehtävään olen tyytyväinen, että tämä nimitys on nyt tapahtunut. Minulla oli jo ilo tavata hänet viime viikolla Brysselissä. Ja mielestäni hän on hyvä valinta ja toivon, että hän voi mahdollisimman nopeasti aloittaa tehtävässään, kun ajatellaan tämä siis liittyy Slovenian tilanteeseen siihen, koska hän voi luopua ulkoministerin tehtävästä. On tärkeää, että tavallaan tämä tehtävä saa kasvot, eikä ole niin kuin Neuloksin kohdalla, joka on tällainen erityinen operaatio tärkeä, mutta kuitenkin operaatio. Sitten Vetevin Dosien järjestämät mielenosoitukset. Minä itse ar- olin varsin kriittinen ennen kuin niitä järjestettiin ja tapahtui, ja mielestäni tämä ei ollut hyvä päätös häneltä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tapa, jolla Kosovon poliisi toimi kyynelkaasun kautta ja yritti hajottaa, niin tämä kaikki oli mielestäni hiukan liiasta voimankäyttöä myös. Mielenosoitukset, joita järjestettiin eilen, minun tietojeni mukaan, tapahtuivat ilman minkäänlaisia välikohtauksia. Minä toivon, että, että jatkossa kyseinen henkilö ei enää näitä mielenosoituksia järjestä, mutta jos tämä jatkuu, niin sitten voimme ehkä esittää suullisen tarkistuksen täysistunnossa, mutta katsotaan, miten nämä asiat etenevät. Mutta mielenosoitukset eivät kyllä juurikaan auta tässä tilanteessa eikä vaikuta hyvällä tavalla siihen, miten serbiat ja kosovolaiset ja Kosovo näyttäytyvät ulospäin tässä taisi tulla pääkohdat, jotka halusin ottaa esille ja haluan kiittää erityisesti sihteeristä Eeva-Maria tuesta mietinnön laadinnassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistuttaisin kollegat siitä, että tästä äänestämme huomisaamuna kello yhdeksän. Ottakaa äänestyskorttina tai luottokorttina mukaan. It's a credit for democracy. Demokratian luotosta on kysymys. Without, uh, without uh, wasting too much time, let's go to, let's move to... Ilman, että hukataan aikaa, voimme siirtyä eteenpäin esityslistalla Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2011 edistyskertomuksesta. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron Richard Howittille. Hän on esittelijä. Kiitos oikein paljon. Meiltä loppui aika keskustelun aikana, joten kiitos sihteeristölle, että saatiin aika käydä keskustelua tänään iltapäivällä. Ja kollega Lajek saa kiitokset, kun hän on myöskin hyvin sitoutunut tähän kysymykseen. Hän on todella tukenut minua. Olen saanut apua hänen kokemuksestaan. Kiitokset siis. Tässä mietinnössä ihan lyhyesti voisin vain periaatteista. On the principle of how I want the text to come out and how I'm hoping the committee will give me your support on this. Tässä on tukenne tässä asiassa. Minä haluan olla erittäin myönteinen näiden maiden uudesta unioniin haluaisin, että neuvottelut jäsenyydestä aloitetaan. Tämähän oli parlamentin kanta jo viime vuonna. Minä uskon, että tämä on kanta tämänkin vuonna, tämänkin vuonna parlamentissa. Ja kun viivästymisiä on ollut, olemme keskustelleet syistä, tai tulemme kohta keskustelemaan, mutta kun näitä viivästymisiä on tapahtunut, niin on ollut tarve roh- saada rohkaisua ja halusin, että tämä näkyy niin, että siinä, miten parlamentin tekstiä käsittelee. Tässä on varsin myönteistä kielenkäyttöä esimerkiksi maisten suoriutumisesta maailmanpankki- ja yritysmaailman raportissa tai ympäristökysymyksessä tai miten tilanne on parantanut Transparency Internationalin raporttien mukaan. Minulla on jopa myönteisiä sanoja koripallomestaruudesta, jotkut halusivat poistaa tämän. Miksi tämäkin on tällainen myönteinen rohkaiseva merkki näin tämän maan väestölle? Me haluamme, että, se osa, että he liittyvät EU-hun. Ja on hyvä, että tällaisia viestejä ihmiset saavat maassa kuulla. Tähän liittyy selkeä poliittinen strategia jopa. Sitten haluaisin, että kohta yksi ensimmäinen lause mietinnössä, joka on lyhyt selkeä, jos sanotaan, että me haluamme, että nämä jäsenyysneuvottelut alkavat ja siksi minä olen koonnut yhteen tarkistukset kohdasta yksi, koht, uudessa kohdassa yksi ja toivottavasti saan tässä teiltä tukea. Ja kun olen lähettänyt tällaisia rohkaisevia viestejä, niin mielestäni tämä antaa meille tilaa ja mandaatin tavallaan tulla kuulluksi. Ja voimme sanoa varsin tiukkojakin asioita, muista uudistuksista, joita vielä tarvitaan maassa ja joiden haluamme toteutua. On varsin suuria haasteita esimerkiksi su- suhteet vapaan median kanssa, sitten hajaut- hajauttaminen, syrjinnän vastainen toiminta, kansalaisyhteiskunnan riippumattomuus, tiedostelupalveluiden toiminta. Tässä on varsin tiukkoja viestejä, mutta uskon kuitenkin, että voimme yhdistää nämä vahvaan rohkaisevaan sävyyn samanaikaisesti, niin silloin todennäköisimmin ne tulevat myös kuulluksi ja myös toimintaa seuraa. Siksi minä haluaisin, että saataisiin aikaan tasapainoinen mietintö, joka on rakentava, objektiivinen ja tätä kautta sitten tukee uudistusprosessia maassa. Ymmärrän kyllä erilaiset tuntemus täällä. Ja toivon, että kollegat ovat samaa mieltä siitä, että olen yrittänyt olla mahdollisimman kannustava tarkistusten suhteen, jota on tehty Rakovacekille. Tulee puhumaan tästä kohta. On jotakin tarkistuksia, joita en ole voinut tukea, esimerkiksi kompromissit. Emme voi nyt käsitellä tässä keskustelua tätä, mutta 160, 64 tarkistusta on kuitenkin aika pieni määrä, ja tämä tavallaan heijastelee sitä, että tekstini onkin objektiivinen ja tasapainoinen, mutta näette myös monia tarkistuksia, joita minä tuen esimerkiksi edellisen äänestyksen tai kompromissien kautta ja lähetän nyt teille sanomaan kollegat, että haluan olla osallistava ja rakentaa siltoja tässä toiminnassani esittelenä ja toivottavasti saan teiltä tuen tällä lähestymistavalla, niin joissakin varsin arkaluontoisissa kysymyksissä, esimerkiksi tämä välitysmekanismi kohta 10 ja Brandner ja vihreiden ryhmä pitävät tätä erityisen tärkeänä kysymyksenä. Entä sitten korkean edustajan varapuheenjohtajan toiminta, auttaako tässä, ja mit, jos tulkitaan historiaa erityisesti suhteessa Bulgariaan, kollegani Kovacek tuntee tämän suhteen, samoin herra Kirlov ja muut vulkaraiset. Sitten tarkistus 1a ja muilta kreikkalaisilta. Mm, kaikkien näiden kohdalla olen sanonut, että otetaan nyt käsittelyyn tämä viime vuonna hyväksytty teksti parlamentissa ja suullisten tarkistusten kautta muutetaan näitä tarkistuksia. Niin ei pidä uudellaan avata näitä kompromisseja näistä asioista. Minä kyllä ymmärrän, että tarvitsette näiden asioiden olevan hyvin edustettuina tekstissä, että haluatte, että nämä asiat otetaan esiin ja kunnolla näin heijastetaan teidän puolissa kantanne, mutta en halua kuitenkaan tavallaan avata näitä kysymyksiä ja sitten ne, jotka tarkoitus ovat tehneet näistä kysymyksistä, niin toivon, että pidämme kiinni siitä, mistä viime vuonna sovimme. Sehän oli varsin tasapainoinen kompromissitulos ja toivoisin tätä tässäkin keskustelussa. Ja näette nämä kaikki kompromissit sitten äänestyskoperista sitten nimikysymyksestä. Tämä on yksi asia, josta me emme ole vastuussa. YKhan on, mutta kaikki kuitenkin tästä aina haluavat puhua. Ja niin kuin sanoin, olen monissa 89 sanonut varjoistelijan ja muiden kollegojen kanssa puhuessa olen todennut, että minä haluaisin käsitellä tätä asiaa. En halua ignoroida sitä, tässä on aivan oma kohtansa nimelle. Olen myös keskustellut kreikkalaisten kanssa. He haluaisivat, että tämä olisi tällaisessa laajemmassa osuudessa koskien alueellisia suhteita. En voinut nyt tarkastella tätä tässä vaiheessa näissä aikarajoissa. Mutta käsittelen kuitenkin nimikysymystä, mutta varsin nöyrästi en mene niin pitkälle niin kuin jotkut ryhmät eikä haluaisivat ja tekisin ehdotuksia ja vastauksia. Meidän tehtävämme tämä ei parlamentissa ole. Esittelen minun tehtäväni on painostaa ja rohkaista, että ratkaistaisiin tämä kysymys, mutta meidän ei itse pidä tätä ryhtyä tekemään. Ja koko teksti heijastelee kyllä tätä. Sitten vielä tämä varsin ristiriitainen kysymys siitä, miten me itse suhtaudumme tähän nimikysymykseen tekstissä. Siis on kansallinen rikostuomioistuin ja YK, mietintökin heistä tätä perinnettä ja tämä on meidän yhden velvoitteemme, mutta olen ollut myös yksi, yksi tai henkilökohtaisessa yhteyksessä muihin olen tästä puhunut. Nyt haluaisin, että parlamentissa emme provosoituisi kenenkään kanssa tässä nimiasiassa. Ja minä itse pyrin tähän niin, että joka ikinen viittaus nimeen on kyse sitten Fyromista tai Makedoniasta, mä palaan tähän vielä kohta, niin kaikki nämä poistettaisiin mietinnöstä ja käytämme sanoja maa, tämä maa, se, ja poistaisimme viittaukset, jotka tavallaan ottavat kantaa tähän nimikysymykseen. Mietinnön otsikko selvästi puhuisi fyroimista. Tämä on juridinen velvoitteemme. Minä yritän täyttää tämän juridisen velvoitteemme. Meillä on kuitenkin yksi kohta, missä missä estän suostuksen siitä, että käyttäisimme termiä makedonialainen, kun puhumme kielestä, kulttuurista ja identiteetistä. Ja tein näin, niin kuin no, keskustelussakin tein, toistamalla sana sanalta kohdan, josta aikaisemmin on hyväksytty, joka aikaisemmin hyväksytty yhteisessä parlamentaarisessa tekstissä viime marraskuulta. Ja kun näin nyt teen, niin siinä tunnustetaan se seikka, että kielteinen reaktio tuli maasta jälleen kerran, kun komissio ei käyttänyt makedonialainen adjektiivia, kun puhutaan kielestä ja kulttuurista. Tässä tunnustetaan, että YK näin kuitenkin tekee. Tässä on aivan johdonmukaisesti juridisen sitoumuksen kanssa ja näin lähetämme myös viestin tähän maahan, että olemme kuulleet, mitä ihmiset siellä ovat meille sanoneet. Mutta jotkut täällä eivät tästä pidä, tiedän sen. He voivat sitten äänestää tätä vastaan ja minä vain laitan tämän yhden suosituksen, estän tämän suosituksen teille ja sitten katsotaan, minkälainen enemmistö saadaan aikaan huomenna ja jatkossa täysistunnossa, mutta en halua mitään taistelukenttää joka ikisessä kohdassa, jossa toinen puoli tai toinen puoli milloinkin voittaa lopputuloksena on sellainen lopputeksti, joka on epäjohdonmukainen eikä meiltä ketään. Siksi pyytäisin yhtä ainoa äänestystä äänestyssession alussa, jotta vältämme tämän ongelman. Toivottavasti saan teiltä ne niin tässä asiassa. Sitten vielä lopulta, lopu, lop, vielä yksi kohta, kohta seitsemän, kansainvälinen tuomioistuin. Eri kollegat ovat esittäneet tarkistuksia, jossa todetaan, että itse asiassa Skopje on voittanut tässä asiassa ja Kreikan pitää vain totella. Tämä on provo- provosoivaa minun mielestäni ja mm, olen tyytyväinen siitä, että tuomioistuimen päätöksen jälkeen molemmat osapuolet olivat varsin pidättyväisiä, eivätkä halunneet esittää minkäänlaista provokaatiota. Skopje ei pyrkinyt provosointiin millään tavalla, ja minä haluankin kiittää heitä tällaista kypsyydestä. Mutta ei Kreikka, Kreikkakaan näin toiminut, ja siksi minä haluan meidän täällä parlamentissa osoittavan samanlaista kurinalaisuutta. Siksi käytän näitä sanoja kuin notes tai judgment, ja toivottavasti tämä sitten ratkaisee tätä nimikysymystä. Ja väittäisin, että tämä on paljon rakentavampi tapa kehottaa löytää ratkaisua asialle kuin se, niin kuin jotkut yrittävät olla tällaisia mm, voiton riemuisia. Ja pyydän teitä nyt harkitsemaan huolella, miten äänestämään suhteen. Ja vielä nopeammin voin käsitellä joitakin muita yksityiskohtaisempia kysymyksiä tarkistuksia. On tehty kompromissista yksi. Haluan pitää sen selkeänä lyhyenä tämän kohdan yksi. Tämän takia pyydän, että siirrytään tarkistuksen 18 ja 19. Sitten tämä ens, en, ennaltaehto arvio. Olen sama, ymmärrän, että on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta valiokunnassa ja muutenkin parlamentissa kun vara, ulkomista täällä vieraili, sanoin tämän julkisesti tässä salissa, että pidin tätä yhtenä luovista ratkaisusta, joiden kautta voisimme edetä. En sano, että tämä oli ainoa, enkä sano, että oli sitä samaa mieltä, mutta halusin kuitenkin, että löydettäisiin tällainen luova ratkaisu, jotta voitaisiin pitää asiassa tahti jäljellä. Ja siksi teksti, jota olen, olen esittänyt heijastella tätä sitten vielä edustaja Janakulle ja muille. 2024 toimitaan sitten kohta kolme. Tämä liittyy herra Katsinsin, Katsinin mietintöön on kappaleissa. Siellä puhutaan aivan samasta asiasta. Tuen siis häntä, vaikkaan en voi tukea tarkistusta 28 häneltä. Ehkä hän voisi vetää sen pois tässä hengessä sitten kohta neljä. Edustaja Kope ei voi olla täällä läsnä, mutta keskustelin hänen kanssaan varsin pitkälti ja kiitän häntä tästä. Hän on esittänyt sellaisen ajatuksen, että poistamme sanan legitiimi frustraatio väestön parissa, mitä tulee tähän Makedonia-sanan käyttöön. Anteeksi, mitä tulee päivämäärään neuvottelussa. Pidän tätä rakentavana yrityksen saada aikaan kompromissi ja siksi hyväksyn hänen suullisen tarkistuksensa. Ja sitten, jos mielestäni tästä kohta kohdalta äänestyksen, niin vedän kyllä tämän sanamuodon pois, jos näin toivotaan, jotta saisi mahdollisimman suuren konsensuksen aikaan. Ja pyytäisin muita toimimaan samoin. Sitten monet tarkistukset, jotka liittyvät delegaation johtajan kohdassa viisi. Ta- halusin, että Barantar Ashton että halusin ottaa mukaan. Tiesinkö, että joudumme sitä myöhemmin muuttamaan, mutta keskustelimme tästä joulukuussa kun hän korkeudustaja esitti uuden delegaation johtajana, ja ehkä me vaikutimme myönteisesti tähän asiaan. Minä parempana EPPn tarkistusta. Tar- moniakin tarkistuksia on tehty, mutta pidän EPPn tarkistusta hyvänä tässä asiassa, ja siksi me tuemme tätä ja vedän omaani pois. Sitten puheenjohtaja pyytää minua etenemään, koska aika kuluu. En todellakaan ole sitä mieltä, että vihapuhe sanat ovat, viapuhasana on hyvä tässä ottaa mukaan. Vaikka 45 tarkistus herra Kovatsekilta ja muilta saa tukea. Pyytäisin heitä kuitenkin tukemaan minua tässä asiassa. Kiinnittäisin Rova Janakun ja Herra Rankosin huomioon siihen, että tuen heidän ajatustaan siitä, että pitäisi täysin toteuttaa Odirin suositukset vaalien suhteen, mutta niin kuin olen selittänyt, he menevät tavallaan liian pitkälle ja vaalithan eivät täyttäneet kansainvälisiä standardeja. Ja vihreät varmasti ymmärtävät tuntemani huolen tästä. Sitten ECR tukee moniakin tarkistuksia, sitten herra Devan tarkistus 89. Tässä puhutaan minimipalkasta ja ehdotan muutoksia tässä, tässä mutta en halua merkitystä mitenkään muuttaa. Sitten EPPn tarkistuksen tuen 22, 53, 97, Shoplin 98 tarkistus, 112 ovat tällaisia EPPn tarkistuksia esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuudesta 140 tai ulkoiset suhteet, tai mitä tulee siihen, että tätä jäsentä valmistelevaa Jäsen, mm, välin, että käytetään hyväksyn nämä muutosesitykset täysin ja kiitän kollegojani ja edustaja Kukan ja äh, erittäin laadukkaista ehdotuksista. Setinä herra Kovatsakille, että kohta 28. Tämä on erittäin arkaluontainen kohta ja minun mielestäni, ja, tai tässä mielestäni on väärin sanoa tämä lyhyesti. On tärkeää, että pidetään toimitaan standardien mukaisesti. Siis pitäisi järjestää tällainen mm, väestönlaskenta. Sitten vielä tästä e, e, erottelusanan käyttö etnisessä mielessä. Minä todellakin uskon, että tällaiset etniset e, järjestöt pitäisi lopettaa ja olen valmis käyttää sanaa lopettaa, mutta sitten taas segregaatiosana on joillekin provosoivinen sana, joten pitäisi lopettaa tämä ja käyttää tässä erottelua separation. Että näin rakentavassa hengessä toimia ja ehkä saamme tuloksessa se, minkä haluammekin. Ja vastaan sitten vielä jatkossa muihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much, but we still have, uh, you know... Kiitos oikein paljon, mutta meillä on vielä muutakin keskusteltavaa. 11 puheenvuoropyyntöä. 12. Hei, vaan edustaja Tannok on jo listalla. Vigenin vielä. Kyllä. Nyt varjoesittelijät ensin. Ensin edustaja Kukan, olkaa hyvä. to restrain you. Pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Jos oikein paljon, yritän. First of all to thank... Ensin Kiitokset edustaja Hauetille. Sitä, että hän on valmistellut tämän mietinnön, sitä että hän on tehnyt hyvää yhteistyötä ja siitä, että hän on lähtenyt erittäin yksityiskohtaiseen hyvään keskusteluun tarkistuksista. Me olemme löytäneet yhteistä pohjaa kompromisseille ja toivon, että ne hyväksytään kautta puolen ryhmien. Toivon, että voimme olla realistisia. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys itsessään, joten konsensuksen aikaansaaminen ei varmaankaan tänä vuonna ole mahdollista. Mietintökeskusteluissa olen ollut sitä mieltä, että on tunnustettava Fyromin edustus, edistys anteeksi, viime vuosina. Samalla olen tukenut sitä kantaa, että monilla aloilla Fyromin viranomaisten on ponnisteltava enemmän. Haluaisin painottaa useita seikkoja. Neuvotteluiden aloittamisesta olen esittelijän kanssa samaa mieltä ja useimpien kollegoiden kanssa siitä, että vaikka keskustelua nimikysymyksestä käydään, neuvoston pitäisi noudattaa komission suositusta neuvotteluiden aloittamisesta. Tässä tapauksessa on ollut hyvin pitkä aika ehdokas aseman myöntämisen ja neuvotteluiden aloittamisen välillä. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä saattaa kielteisesti vaikuttaa integraatiopyrkimyksiin EUn uskottavuuteen ja kaiken kaikkiaan integraatioprosessiin tällä alueella. Samalla näin, että EUn johtamat neuvottelut ovat tärkeät puitteet tämän kysymyksen neuvottelemiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon hyvät naapuruussuhteet aivan keskeisenä osana tätä edistysprosessia. Lisäksi oikeuslaitos, sisäasiat, korruption vastainen taistelu erityisesti korkealla tasolla ovat tärkeitä ongelmia, samoin kuin tiedotusvälineiden vapaus ja vähemmistöjen vapaus. Tässä tarvitaan todella lisäponnisteluita maan viranomaisilta. Lopulta haluaisin vielä painottaa sitä, että parlamentaarinen yhteistyö on hyvin tärkeä, samoin kuin parlamentaarinen vuoropuhelu. Parlamentin keskeinen rooli poliittisissa keskusteluissa on aivan kiistaton – Kuitenkin pitäisi painottaa sitä, että on vahvistettava poliittista vuoropuhelua parlamentissa ja eri puolueiden välillä maassa. Lopulta haluaisin toistaa sen, että esittelijän mietintö ja kompromissitarkistukset tuntuvat olevan hyvässä tasapainossa. Niitä voidaan tukea. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Nikolai. Thank you, Chair. Mm, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää erityisesti kompromissitarkistuksesta, josta neuvottelimme kaikki yhdessä. Tämä on todella tärkeä mietintö, jossa otetaan huomioon tämä hankala nimikysymys. Haluaisin puhua kolmesta seikasta. Mielestäni meidän täytyy edelleen suhtautua avoimesti neuvotteluiden, jäsenyysneuvotteluiden aloittamiseen. On ihan normaalia, että neuvosto noudattaa komission kehotusta, suositusta ja myöskin tämän parlamentin. Nimikysymys. Minä uskon, että kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä on kunnioitettava. Se on lähtökohta neuvotteluille – ja me on lähdettävä näihin neuvotteluihin mahdollisimman pian. Vielä pari kistanalaista kysymystä. Oikeuslaitos, vähemmistöjen oikeudet, tiedotusvälineiden riippumattomuus. Mutta kompromissitarkistukset heijastelevat oikein hyvin tätä tilannetta. Vähemmistön oikeuksista haluaisin minäkin huolehtia ja me tuemme bulgarialaisen kollegan tarkistuksia. Meidän on kunnioitettava vähemmistöoikeuksia, koska tämä on ratkaisevan tärkeä koko alueella, koska tällä alueella on paljon vähemmistöjä. Ja tämä on ennalta ehto, jotta voidaan saada tälle alueelle rauhanomainen ratkaisu. Lisäksi uskoakseni Tiedotusvälineiden tilanne on otettava huomioon. makedonialaishallinnon puolelta, koska omistajuuskysymykset ja lehdistön vapaus ovat tärkeitä, kun demokratiasta puhutaan. Kiitos. Kiitos, edustaja Kanelisen. Ja. Kiitos. Paljon täällä on jo sanottu kommentoisin tätä legitiimi-sanaa kompromississa kolme. Makedonia, Fyrom, niin kuin jotkut parempana pitävät, on nyt kolmen vuoden ajan saanut sellaisen suosituksen, että neuvottelut pitäisi avata, ja he ovat täyttäneet kriteerit kolmen vuoden ajan. Tämä on evätty ei johtuen kriteereistä itsestään, vaan kahden keskeisestä kysymyksestä, joka ei ole edes yksi kriteereistä. Joten minä sanoisin, että äh, riippumatta siitä, onko tämä oikein tai väärin, tämä on turhauttavaa. Ja mehän pyrimme siihen, että tämä kahden keskeinen kysymys täytyy järjestää. Hyvä ratkaisu pitää löytyä, mutta ei pidä toimia tässä asiassa la- laajentumisen yhteydessä, eikä sitä laajentumisprosessia pidä pilata. Siksi olenkin niin tyytyväinen siihen, että ajatus EUn välitysmekanismista otettaisiin mukaan. Se saattaisi auttaa tilanteessa Makedonian ja Kreikan välillä, mutta sitä voitaisiin laajemmin käyttää. On aika moniakin kahdenkeskisiä kysymyksiä. Olen kuullut jopa Saksalla ja Lankomailla on rajakiistoja omilla raja, omilla rajoillaan. Joten tämä saattaisi auttaa, että tämä kahdenkeskeinen kysymys otettaisiin pois laajentumisprosessista. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Makedonia voi aloittaa varsinaiset uudistukset keskittyä tähän tarpeeksi tehtävää heillä on ja he voivat toimia näin lukujen kohdalla, joiden muuton on erittäin tyytyväinen kaikkiin kompromisseihin, joita on saatu aikaan. Median vapaus, syrjinnän vastaisuus, kaikki on hienosti käsitelty. Joten toivokaamme, että tulevana vuonna saadaan tällainen läpimurto aikaiseksi. Well, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Tanok. Puheenjohtaja, ensin onnittelut teillekin uudelleen valinnastanne. Edustaja Cornelisen ihan totta, tämä on ihan oikeutettua turhautumista makedonialaisille. Ja Makedonia, kuten edustaja Howitt sanoi, ei riemunnut voitostaan kansainvälisen tuomioistuimen päätöksessä, kun puhuttiin nimikysymyksestä. Emme voi varmaankaan jättää huomiotta tätä tuomioistuimen päätöstä ja tämä on myöskin ennakkotapaus, kun ajatellaan jäsenyyshakemusta EU-hun. Mehän olemme aina pitäneet tärkeänä YK kunnioittamista, myös tuomioistuimen. Onnittelen edustaja Hauitia siitä, että hän on pyrkinyt olemaan reilu ja tasapainoinen, kun kyse on maasta, joka tekee hurjasti ponnisteluita – minä olin mukana perustamassa Euroopan parlamentin ja Makedonian ystäväryhmä. Ja siksi olin pahoillani siitä, että Kreikka jatkuvasti käytti veto-oikeutta niin, ettei neuvotteluihin lähdetty komission suosituksesta huolimatta. Makedonian kai ollut erikois seitsemän vuoden ajan mielestäni Kreikka ei saisi estää sitä, että luvuista lähdetään neuvottelemaan koskaan kahdenvälinen kiista Skopien ja Atenan välillä nimestä. Tätä kiistaa eivät ulkopuoliset pysty ymmärtämään. Tämä on huolestuttava ennakkotapaus tulevaisuutta ajatellen. Kroatia Euroopan unionissa, myrkiikö se estämään Serbian neuvottelut, koskaan kahdenvälisiä kiistoja ja vanhoja kiistoja, tai Montenegro estetäänkö niiden neuvottelut. Makedoniassa on sisäisiä jännitteitä joidenkin ääritahojen kanssa, vähemmistöjen kanssa, jotka haluavat pitää kiinni alueellisesta koskemattomuudestaan. Mutta mitä nopeammin päästään neuvottelemaan rakentavassa hengessä EU- ja vaikka Naton jäsenyydestä minun mielestäni, niin saadaan sitä parempi, kun saadaan talouskasvua, kansainvälisiä ulkomaisia sijoituksia pitkän aikavälin vakautta Länsi-Balkanille. Kiitos. Mr. Chuntis, please. Mr. Chuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minun on sanottava, että tämänpäiväinen esittelijämme mietinnössään ja suullisessa esityksessään suuntaa tätä aihetta kohtaan paljon varovaisemmin kuin aikaisemmin ja olen tästä tyytyväinen ähm, tunnustaa vaikeudet. Ja tässä suullisessa esityksessä ymmärsin, että hän pyrkii saman aikaan vuoropuhelua niin, että jonkinlainen ratkaisu voitaisiin löytää. Minun ryhmäni kanta on sellainen, että tämä maa, Fyroma, sen on integroituttava Euroopan unioniin ja esittelijä meidän kaikkien on autettavaa sitä tähän syyntään, suuntaan. Ehkä joissakin tapauksissa liioittelemme tässä nimikysymyksessä. Ilmiö on kuitenkin todellisuutta ja haluaisimme kannustaa tätä maata yhdentymään Euroopan unioniin. Kysymys on nyt siitä, mitä kyseisen maan hallitus tästä ymmärtää jo pitkään pitkän aikaa sitten se on suhtautunut hyvin välinpitämättömästi tähän nimikistan ratkaisuun. Kreikan taholta olemme kyllä ottaneet tarpeellisia askeleita asiasta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian e edustaja antoi lausuman koskien Dimitsiä, mutta en tätä tässä mainitse. Hyvät kollegat, tämä asia kerta toisensa jälkeen tota, meille päänvaiva. Me emme tule siitä puolueesta, joka Kreikassa on hallituksessa tätä asiaa hoitanut, mutta emme usko, että tässä olisi kyseessä ainoastaan kahdenvälinen kysymys Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Tämä on myös YKta koskeva asia ja meidän on ongelma ratkaistava. Jos tätä asiaa pidetään vain kahdenkeskisenä, niin sitten meidän kantamme ei tietenkään voida ymmärtää, mutta ei kyseessä ole ainoastaan symbolinen taistelu, vaan tämä on paljon laajempi kysymys. Osa Makedonista kuuluu Kreikkaan, osa Fyromiin. Tähän liittyy paljon intressejä. Kuten teillä on sanottu, kyseessä on niin monimutkainen asia, että sitä ei voida ratkaista ilman kokonaisvaltaista sopimusta. Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin pyrkimyksenä on se, että nyt käynnissä oleva menettely, jossa pyritään löytämään kokonaisvaltainen ratkaisu YK puitteissa, niin meidän pitäisi todella tällaista helpottaa ja edistää sen toteutumista. Minulla on vähän epäilyksiä sen suhteen, voivatko toisen tyyppiset menettelyt auttaa. En usko, että NATO tai NATOn liittyvät suhteet voisivat auttaa tässä asiassa päinvastoin. Kun me otamme asian kantaa, meidän olisi helpotettava ja pyrittävä siihen, että ongelmaan löydetään mahdollisimman pian ratkaisu. Ratkaisu, jota kaikki voivat tukea. Uskon, että keskeiset kysymykset koskien ihmisoikeuksia ja uudistuksia, joita ollaan tekemässä. Uskon, että näiltä osin esit, esittelee miten tämä aivan oikeaan suuntaan, enkä tästä pidempään halua puhua. Mutta yksi huomio vielä. Niin kuin täällä joissakin kohdissa todetaan, esimerkiksi, että, että oli siis jatkettava talouspolitiikkaa, tietyllä tavalla joskus vaikuttaa siltä, että haluttaisiin laajentaa Euroopan unionin markkinoita, eikä niinkään tehdä sellaisia uudistuksia, joista kansalaiset voivat hyötyä. Tässä en ole yhtä mieltä ja meillä on tässä täysin erilainen kanta. Kiitoksia. Thank you very much. No kiitos oikein paljon. Stakovac. Kaksi minuuttia pyydän. Vaikka varapuheenjohtaja olettekin. Reelection. Kiitoksia ja onnittelen myös teitä uudelleen valinnasta. Sitten bulgarian kelle. Haluaisin onnitella herra Howitia mietintöluonnoksesta ja rakentavasta otteesta erittäin arkaluontoisessa kysymyksessä koskien Makedonian edistystä Edelleen hän on ollut varsin valmis keskustelemaan minun kanssani kaikista tarkistuksista. Makedonia on tavallaan risteyskohdassa toisaalta EUn integraatio, yhteistyö, toisaalta etniset jännitteet, nationalistiset liikkeet ja ikävä kyllä vieläkin he ovat tavallaan orjina entisen Jugoslavian ideologialle. Siksi minä tuen Makedonian liittymistä meidän pitäisi rohkaista e- eliittiä ja mediaa siellä ryhtymään vielä uusiin toimiin, jotta voidaan saada aikaan demokraattisia uudistuksia. Me haluaisimme saada aikaan kahden keskeiset suhteet. Tämä linkkihän on edelleenkin olemassa. Olen vakuuttunut siitä, että edistys kohti EU-jäsenyyteen voi auttaa voittamaan vaikeudet, jotka ovat peräisin menneisyydestä. Tämä voi tapahtua luottamuksen siltoja rakentamalla naapurimaiden kanssa. Esimerkiksi voidaan juhlia yhteisiä historiallisia tapauksia. Euroopan parlamentti montakin kertaa on hyväksynyt päätöslauselmia, joissa se on suositellut yhteisiä juhlallisuuksia ja muistotilaisuuksia historiallisten, historiallisten merkittävien tapahtumien yhteydessä. Ja minä toivon, että yksi, tällä, yksi kompromissi tulee hyväksymään, jossa puhutaan siitä, että ikävä kyllä ei ole saatu aikaan edistystä tämän suosituksen aikaansaamiseksi. Toivottavasti makedonialaiset naapurimme pystyvät voittamaan menneisyyden esteet ja saavat aikaan hyvät naapuruussuhteet. Tämän takia tein ehdotuksena, toivottavasti se myös menee läpi, että nopeammin avattaisiin kaikki Makedonian elitin arkistot, jotka jotenkin vaan ovat liittyneet entiseen Jugoslavian salaiseen poliisiin. Olen erittäin tyytyväinen, että Herra Hauet suhtautui tähän ymmärtäväisesti, toivon, että tämä hyväksytään. Samoin ehdotus siitä, että tunnon vapaus, kaikkien vapaus e, ilmaista omaa identiteettiä. Tätä pitäisi kunnioittaa, on kyse sitten albanilaisista, bulgarialaisista tai muista. Kaikkien pitäisi voida ilmaista vapaasti omaa etnistä identiteettiä, niin ilman joutuvat pelkäämään kielteisiä seurauksia. mitä tulee esimerkiksi työmarkkinasuhteisiin työnantajan kanssa tai vääristeltyihin oikeudenkäynteihin. Vielä lopuksi toivon, että suositukset, jotka löytyvät uudesta mietinnöstä koskien Makedonian edistystä, otetaan huomioon viranomaisten toimesta maassa niin, että makedonilaiset voivat edistyä lähentymisessään EU-hun. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Хоуит за балансирания доклад. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella edustaja Hauittia tasapainoisesta mietinnöstä. Kollega Kovacic mainitsi useimmat seikat, joihin minä halusin puuttua puheenvuorossani. Kuitenkin haluaisin aluksi sanoa, että Bulgaria on aina tukenut Länsi-Balkanin EU-integraatiota, myös Makedonian. Tämä on sijoitus vakauteen epävakaalla alueella. Eurooppa on suvaitsevaisuuden ja totuuden alue. Totuusasia voidaan tässä painottaa. Euroopan integraatio olisi meille uusi väline Länsi-Balkanille ratkaista joitain vielä avoinna olevia kysymyksiä tällä alueella. Me tuemme integraatioprosessia siis Makedonian integroitumista EU-hun. Samalla haluamme sanoa, että vihapuhetta pitäisi pyrkiä välttämään, koska sellainen ei ole EUn jäsenvaltion arvon mukaista. Tällainen vihapuhe kuuluu menneisyyteen ja se on tiellä silloin, kun pyritään ajamaan hyviä naapurussuhteita. Mä olen käynyt neuvotteluita Ilmaisuvapaus, tiedotusvälineiden vapaus on merkittävä ennaltoehto. Menneisyyskysymykset on myös selvitettävä, jotta ihmiset eivät joutuisi olemaan ristiriidassa kansallisten etujen kanssa. Seuraava puhuja. Eh, govoril bom slovensko, ker je v Makedonije vprašanje... čin. In slovena kielellä. Umevanje in podporo prizadevanju Makedonije, da reši vprašanje imena, identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano, kajti jezik je pravzaprav Se on kansallista identiteetistä siksi puhunut sloveniaksi, koska tässä ilmaistaan myös solidaisuutta tälle asialle. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen seikkaan. Se, että edistystä ei ole saatu aikaan nimiasiassa pitkään aikaan, näin ei ole ollut. Belgrad ja Pristina ovat lähes sodassa. Nyt ne ovat kuitenkin lähellä nimikysymyksen ratkaisua. Ja näin Makedonia voisi osallistua kansallisen yhteyksiin. Makedonia ja Kreikka eivät samaan pysty. Tämän takia minä haluaisin vedota Makedonian puoleen, jotta ponnistelisivat vieläkin enemmän ja saisivat aikaan sellaisen nimen, jonka kautta voisivat liittyä NATOon ja voisivat alkaa neuvottelut komission kanssa. Montenegro alkaa neuvottelut kesällä ja olisi vain oikein, että Makedonia saisi myös tilaisuuden tähän. Sitten toinen vetoomukseni liittyy tarkistukseen 22. Arvon kollega Howitt sanoi, että yritän olla provokatiivinen ja käytän sanaa segregaatio. Hänestä minun pitäisi puhua erottelusta, separation, separaatiosta, mutta lasten erottaminen on tekninen termi, mutta tällaista erottamista on tehty, jotta eroteltaisiin ihmisiä. Siinä siitä on kysymys. Ketä me hyödytämme, kun yritämme kätkeä totuuden? Hyötyvätkö tästä lapset vai vanhemmat vai etnisten ryhmien väliset suhteet, valtioalueet? Tämä on poliittinen kysymys ja tämän takia meidän pitää käyttää oikeita poliittisia termejä ja poliittisia määritelmiä. Pidän kiinni vielä kannasta, että kyse on erottelusta ja odotan teiltä leipäpuolueen jäsenen ymmärtävän tämä. Tämä ei ole mikään tekninen kysymys, vaan poliittinen asia, joka riippuu, liittyy perusihmisoikeuksiin. Kiitoksia. Edustaja Petelle kaksi minuuttia. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja olen oikein kiitollinen kollega Hauitille kaikista hänen ponnisteluistaan ja siitä, että hän on hyvin ymmärtänyt, miten arkaluontoisista kysymyksistä tässä puhumme. Olen kiitollinen myöskin siitä kielestä, jota hän pyrkii käyttämään. Voin vain toivoa, että tällainen kielen käyttö olisi yleisempää, kun näiden kahden maan suhteista puhutaan. Se, mitä sanoin aikaisemmin Kosovosta, pätee myös tähän maahan, joka on odottanut neuvotteluiden alkua jo hyvin pitkän aikaa. Neuvotteluiden aloittaminen voi vain vahvistaa jäsenyysprosessin uskottavuutta. Tämä ei olisi menestys ainoastaan Fyromille, vaan meille kaikille. Jos neuvottelut lopulta saataisiin alkamaan. Joskus kun luen edistyskertomuksia, Fyromin edistyskertomuksessa minusta tuntuu, että tässä lähinnä käsitellään kahdenvälisiä kysymyksiä, vaikka se ei meidän vastuualuettamme olekaan. Ja että keskitytään enemmän tähän näkökantaan kuin varsinaiseen edistykseen. Siksi haluaisin kiinnittää huomionne kohtaan yhdeksän. Slovenian ja Kroatian tapauksissa on päästy yli kahdenvälisistä kiistoista ja on keskitytty laajentumisprosessiin jäsenyyteen. Ja siksi olen niin iloinen voidessani nähdä, että Kroatian kansalaiset ovat tukeneet EU-jäsenyyttä. Minä haluaisin kiittää edustaja Hauittia siitä, että minun tarkistukseni sisällytettiin kompromissitarkistukseen numero 5. Se liittyy artiklan 7. Ja mitä tulee adjektiivin makedonialainen, haluaisin muistuttaa asiasta. Minä tulen entisestä Jugoslavian tasavallasta Sloveniasta ja Slovenia on tunnustanut Makedonian Ja kun se oli Jugoslavian osa, tämä ei koskaan ollut este kenellekään. Ja myöhemmin on lähdetty käyttämään myös eurooppalaista termiä ja nyt molempia nämä käytetään rinnakkain, mutta mielestäni emme voi puhua ainoastaan jostakusta jossain. Kyllä kaikille tarvitaan myöskin identiteetti. Ja siksi meidän pitäisi tukea tätä lähestymistapaa. Toivon, että prosessi voi edetä edelleen. Edustaja Posel, kaksi minuuttia. Minäkin haluaisin kiitellä kollega Howittia. Hän on todella älykkäästi pyrkinyt integroimaan kaikki tähän työhön paremmin kuin aikaisemmat esittelijät. Yksi asia kuitenkin pitäisi mielestäni vielä ottaa huomioon. Ensinnäkin emme voi yksinkertaisesti jättää sopimuksia huomiotta – Väliaikaissopimus on olemassa ja sitä on täytäntöön pantava. Toinen seikka, jota pidän hyvin tärkeänä, aina on sanottu, että odotetaan Haagin tuomiota ja sitten kun se on annettu, niin sitten odottelemme jälleen. Nyt en tiedä, mitä odottelemme. Jos tuomio olisi ollut päinvastainen, tuskin enää odottelisimme, joten suhtaudun nyt hiukan skeptisesti jo. Kolmanneksi, makedonialaisen sanan poistaminen. Toivoisin, että myöskin Hadidin sopimus luetaan. Makedonian kielestä siellä puhutaan, niin minä sitä vastusta, että pyrimme neuvottelemaan kompromissista valtion nimessä, vaikka en tästä, tätä ongelmaa ihan ymmärräkään. Siitä voisi paljon sanoa, mutta en halua puhua siitä. Stojamark Sloveniassa ja Itävallassa, eikä tämä haittaa ketään, mutta riippumatta nyt tästä, makedonialainen on Oridin sopimuksessa. Ja sitä käytetään Makedonian kansalaisten kielestä. Ja nyt pitäisi ymmärtää, ettei voida nyt kai kuitenkaan määrätä ihmisille, miten he itseään kutsuvat. Valtion nimestä kai voidaan keskustella, vaikka sekin on hankalaa, mutta ihmiset se, miten ihmiset nimettävät omaa akatemiaan tai kirjastoon, sitä kai me pysty sentään säätelemään. Kiitos edustaja Posselt, edustaja Janakku, kaksi minuuttia pyydän. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä Fyron kysymyksestä olemme keskustelleet kerta toisensa jälkeen. Sitä voidaan käsitellä kahdella asialla. Yksi olisi se, mitä enemmistö sanoo, ja noudattaa sitten sitä vaihtoehtoa. Mutta kun päätökset tehdään kuitenkin neuvostossa eikä Euroopan parlamentissa, toinen tapa olisi sitten sanoa totuus. Ja totuushan on se, että kyseinen valtio pyrkii luomaan itselleen virheellisen identiteetin, joka perustuu propagandaan. Ei nimi ole ongelma, vaan propaganda on tässä ongelmana. Tämän alueen hallitus väin väkisin pyrkii tämän asian ajamaan läpi ja se aiheuttaa ongelmia. Tämä propaganda on, saavuttaa tietyn tason ja meidän on tietenkin pyrittävä hyvin naapurussuhteisiin ja meidän olisi pyrittävä vakavalla tavalla suhtautumaan näihin ongelmiin. Nyt haluaisin puhua esittelijän kompromissitarkistuksesta 1, 2 ja 3. Ne voin hyväksyä sitten tarkistus 5. Kompromissitarkistus 5 ei siinä voida vedota kahteen hallitukseen niin, että ne suhtautuisivat tähän asiaan myönteisesti, koska propagandaa tulee Skopjesta tietenkin, eikä meidän taholtamme. Tietenkään ei pidä käyttää adjektiivia makedonianlainen, tästä olemme yhtä mieltä. Sitten täällä on yksi asia, jota en ymmärrä. Parlamentti kutsuu tätä maata Fyromiksi, eli entiseksi Jugoslavian tasavallaksi Makedoniaksi. Eihän tämä näin voi olla. Emme voi yhtäällä sanoa yhdellä tavalla ja toisella toisella tavalla. Sitten tarkistus 20, olemme siitä yhtä mieltä. Kompromissi tarkistuksessa ei heijastella esittelijän mietintöä. Siellä sanotaan, että Kreikan ja Bulgarian on otettava eskaleita eteenpäin. Emme ymmärrä tätä. Sitten tarkistuksessa yksi puheenjohtaja, mikäli näitä ongelmia ei ratkaista ongelmia, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen päätökseen koskien nimeä, jos ei niitä ratkaista YK-tasolla, ei ole mahdollista aloittaa neuvotteluja. Tämän olen sanonut jo useaan kertaan. Jotkut sanovat, että että toistammeko vuodesta toiseen aina samat asiat. Lopulta neuvosto tekee päivästä sen päätöksen. Ei tämä näin tule käymään. Kiitos edustaja Vikeni. Oh, Yritän puhua niin vieläkin lyhyemmin. Tämä on ensinnäkin erittäin hyvä mietintö avoimessa hengessä laadittu ja meidän pitäisi kiittää esittelijää tehdystä työstä. Tämähän on, on hänen ensimmäinen Makedonian mietintönsä. On aivan normaalia, että tämä nimi ja asia tulee keskustelun tärkeäksi asiaksi, koska näyttää siltä, että vaikka mitä tehtäisiin, niin aina palataan tähän nimikysymykseen, joka on estänyt edistyksen muissa kysymyksissä. Ikävä kyllä, tilaisuuteen ei ole tartuttu. Nyt sitten hallitus on vieläkin vähemmän valmis mm, kompromisseihin kuin aikaisemmin Kreikassa. Nyt meidän pitää jotakin ratkaisu löytää. Minä tuen kovasti sitä, että tässä peräänkuultaan suurempaa EU-roolia, jotta voitaisiin avustaa tässä prosessissa, koska luonnollisesti, jos me laskemme vain YK-mallin malli, niin se ei vaan tuo tuloksia. Ehkä meidän pitäisi löytää jonkinlainen keino rohkaista EU-tasolla molempia maita etsimään ratkaisua tässä nimiasiassa. Kuitenkin aika kulkee, mitään, aika lentää ja mitään ei muutu. Meidän ei pitäisi joutua tämän kahdeksan asian panttivangiksi, koska tämä vaarantaa maan vakauden, se on aivan selvä asia. Ja tältä kannalta katsottuna koko alueen turvallisuus kärsii Bulgarian naapurimaana. Sen pitäisi sanoa tämä selvästi tältä kannalta katsottuna emme voi ratkaista ongelmaa, mutta ehkä voisimme löytää tällaisia väliaikaisratkaisuja, jotka voivat sitoa makedonialaiset ja Makedonian eurooppalaisen integraation. Mutta mehän olemme löytäneet ratkaisun Kosovon, vaikkakaan viisi maata ei ole Kosovaa tunnustanut, mutta löysimme kuitenkin keinon toimia Kosovon kohdalla yhdessä. Sitten olemme jatkaneet vuoropuhelua Turkin kanssa positiivisessa hengessä. Meidän pitäisi pyrkiä samantyyppiseen ratkaisuun myös Makedonian yhteydessä. Ja niin, eri ajatuksia asiasta, nimikysymysten muusta on, mutta meidän pitäisi ehkä keskittyä komission puoleen, koska neuvoston tilanne on vähän vaikeampi, mutta komissio voi toimia myönteisemmässä hengessä aktiivisemmin – sitten, kun tämä kysymys ratkaistu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt kätisyyden hengessä, kun vaalit oli niin tänään, niin tänään nyt edelleen viisi minuuttia vastata. Kiitos. Kiitos oikein ystävällisistä sanoista, joita en kuullut täältä salista. Minä todella mielelläni tein tätä työtä, olen todella sitoutunut tähän maahan ja uudistuksiin, jotka ovat siellä välttämättä välttämättömiä, mutta myös EU-jäsenyyteen. Ja todella kiittäisin yhteistyön hengessä, hengestä, jossa, jota lähes kaikki ovat osoittaneet. Ystävä Nikolai lähti salista, mutta Alde ryhmälle sanoisin, että hänen huolen aiheensa on otettu huomioon kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä. Siellä kompromissitarkistuksessa. Ne puhutte tästä oikeutetusta turhautumisesta. No tästä on selvästi eri kantoja. Minä haluaisin pitää kiinni siitä sovusta, jonka sain omassa ryhmässäni aikaiseksi. Mutta kohta kohdalta äänestys ja sitten katsotaan, missä ryhmät menevät. Minä ymmärrän teidän kantanne tässä yhteydessä kyllä. Mr. Juntis, Hylätty. Se on sisällytetty sinne ja Chicagon NATO-kokous ja keväinen eu kokous ovat tärkeitä. Minä kyllä laitoin ihan tietoisesti ne sinne. Ne ovat tärkeitä tapahtumia. Enempää sanon, mutta tuon sanoin, olen vastannut avoimesti tuohon seikkaan. Tuon identiteettikysymykseen Mä olen pitänyt hyvänä näitä keskusteluita myös Skopjassa. Jatkan niitä mielelläni. Ja kun me lähdimme, hän oli keskustelemassa Kukanin ja ryhmäkollegoiden kanssa, että saataisiin lisää kompromissi ehkä kanssa, niin nyt olen voinut lukea sen. Ja joka tapauksessa olen valmis lisäkeskusteluihin. Uskon, että tahtoa on teidän ryhmänne ja minun esittelijän välillä, jotta saadaan hyvä kompromissi aikaiseksi ja aivan oikein alustavassa esityksessäni minä jätin huomiota yhden asian, josta oli sovittu viime vuonna. Se pitäisi kyllä sisällyttää tänne päätöslausemaan ja mehän siitä sovimmekin, että se vielä lisätään. Jostain äsken sanoisin vain, että viittaisin vihapuheen kommenttiini alustavassa puheenvuorossani tuskin kukaan voi esittää, että olen jotenkin silkkihansikkain nyt käsitellyt median vapauskysymystä. Sitä sinne ehkä puhunut ihan selvästi. Minä en todellakaan tarkoittanut, että hän tai kukaan muu täällä valiokunnassa yritti provosoida. Pahoittelen, jos kommenttini näin ymmärrettiin. British Labour-puolueen edustajana Käytin tuota segregation erottelusanaa omassa alustavassa tekstissäni. Niin kuulin monia neuvonantajia kuitenkin, jotka sanoivat, että oikeastaan se, mitä haluamme, tuskin toteutuu, jos tätä sanaa käytetään. Separation on selkeä sana, joten emme me mitenkään piilota tätä asiaa. Minä vain uskon, että minun tapani tässä toimia parem, antaa paremmat mahdollisuudet päästä siihen, mitä me molemmat haluamme. Jos äänestämme toisin, niin se on taktisesti erilainen kanta. Sama asiaa me ajamme tapaa. En halunnut todellakaan provosoida, pahoittelen jos näin kävi. Kiitos sitä, Kasle, mitä sanoitte kompromissista viisi. Käsittääkseni tässä on ongelma siinä mielessä, että tämä ei ollut teidän ongelmanne, mutta minä sain tämän tarkistuksen myöhään ja minusta tuntuu, että sitä on vaikea hyväksyä, kun kompromissista on jo neuvoteltu, mutta toki olen valmis tapaamaan yksittäisiä jäseniä edelleen tämän keskustelun jälkeen. Edustaja Posselt, kiitos puheenvuorostani, olen hyvin pitkälti samaa mieltä puheenvuoroni kanssa. Mutta totta kai se, mitä edustaja Posselt sanoi ja sitten Dianaku myös, niin tässä on ongelmia, jotka ovat ihan nyt ristiriidassa keskenään näissä puheenvuorossa. Siksi minä olen pyrkinyt saamaan yhden äänestyksen Makedonia-sanasta artiklassa kahdeksan jokainen äänestää, niin kuin parhaaksi näkee Posselt ja Jenaku ja muut. Toivon, että valiokunta äänestää Kantanin puolesta. Edustaja jennaku toistan, että useat tarkistukset tänne saavat tukeni. Toivon, että ymmärrätte sen, mutta kompromissi 20 minun sanamuodostani sovittiin sana sanalta viime vuonna tuon parlamentin kanta, joten toivon, että voitte sitä tukea tässä hengessä. Lopulta kiitos kollega ja ystävä Vigenin, kiitos siitä, mitä sanoitte ja kiitos myöskin tuesta tässä työssä. Pidän teidän neuvojanne hyvin tervetulleena rakentavassa hengessä aina. Onko tässä mennyt mahdollisuus sivusuun, kun Kreikan hallitus on muuttunut neuvottelun Mä sinne aikaisemman kollegan kanssa komissiosta, no nyt ulkoministeri, en uskoisi, että tätä mahdollisuutta on nyt hukattu. Toivoisin siis, että edistystä tapahtuu sekä Atenassa että Skopjassa. Mielestäni on varmasti ihan oikein, hän halusi niin sanoa, ja minä haluan, että parlamentti sanoo myös, että status quo ei ole mikään vaihtoehto enää. Olen hyvin tiukasti samaa mieltä ja se on tärkeä viesti, kun hän sen sanoo. Ja aivan täysin toivon, että parlamentti näin äänestää, kun äänestyksen päästään huomenna ja täysistunnossa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Muistuttaisin teitä kaikkia siitä, että äänestys on huomenna kello yhdeksältä. Anteeksi, yksi seikka vielä. Helppi ongelma kohdassa kuusi. Opportunities, ei opportunity me haluamme hoitaa myöskin nämä kielioppikysymykset. Se sisältää sinänsä muuta. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Neitz. Nyt siirrymme Marokon kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin käsittelemään. Ja edustaja Neitz, teillä on puheenvuoro. Uh, I'll speak French. Uh, monsieur le Président, chers collègues, merci. Hyvät kollegat, Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvät kollegat, keskustelemme tästä suositusluonnoksesta nyt toista kertaa. Se koskee neuvoston päätösehdotusta, joka liittyy pöytäkirjan laatimisesta. Se liittyy Eurovälimerisopimukseen, jolla sovitaan jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan väli, sopimuksesta. Kyseessä on pöytäkirja, joka koskee puitesopimusta, jolla määritellään yleiset periaatteet, joiden mukaan, jotka säätelevät Marokon osallistumista unionin ohjelmiin. Keskustelimme tästä ensimmäistä kertaa viime joulukuussa 20. päivä tässä valiokunnassa. Äänestämme huomenna. Yhtään tarkistusta ei jätetty päättyy määräaikaan mennessä 10. tammikuuta mennessä, joten siksi muistutan nyt vain tämän pöytäkirjan keskeisistä kohdista, tai tämän suosituksen keskeisistä asioista koskien tätä suositusta, jotta Euroopan parlamentti voisi äänestää myönteisesti tästä pöytäkirjasta. Kerron nyt, mistä on kysymys. Pöytäkirja liittyy Euroopan naapuruspolitiikkaan ja sen eri näkökohtiin. Pöytäkirjaan pääsemiseen neuvottelut aloitettiin vuonna 2007 ja ne päättyivät vuonna 2010. Ja tästä oli tuloksena ensimmäinen lainsäädännön ehdotus 17.5.2010. Siitä keskusteltiin ja se hyväksyttiin ja se julkistettiin neuvoston taholta 27.9.2010. Pöytäkirjassa keskitytään tärkeimpiin näkö... Siinä keskitytään tärkeimpiin periaatteisiin, jotka koskevat Markon osallistumista seuraavilla alueilla. Kilpailukyky ja innovaatio, CIP on tämän lyhenne, sitten tulli vuoteen 2013 mennessä, CESAR eli Euroopan unionin Single European Sky-hanke ja, ja Marko Polo-hanke. Sitten täällä on nämä tyyppilausekkeet, joita sovelletaan kumppanuusmaihin ja pöytäkirjaa sovelletaan erityisiä menettelyjä, jotka koskevat Marokon osallistumista kuhunkin erityisohjelmaan. Erityisesti tässä on otettu huomioon um, laskentatapa koskien rahoitusosuuksia ja niin näitä arviointikertomuksia. Ne on määriteltävä sopimuksessa komission, joka toimii EU-nimissä, ja Marokon välillä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että arabikeväästä ja sen alkamisesta on kulunut nyt vuosi, ja nyt näemme, millaisiin tuloksiin päästiin ensimmäisissä vaaleissa näiden eri mielenosoitusten jälkeen. Tehän tiedät, että Marokossa on muutettu perustuslakia. Kansalaiset äänestivät massiivisesti sen puolesta kansanäänestyksestä. Tämän jälkeen pidettiin parlamenttivaalit, jotka sujuivat täysin moitteettomasti. Näistä vaaleista sai valtaa pitäväksi pääsi oikeuden ja kehityksen valtio. Ja tästä puolueesta on nyt Marokon pääministeri. Peräisin kyseessä on maltillinen islamistinen puolue, Hallitus on koalitiohallitus. Tämä puolue oli ensimmäinen, se sai eniten ääntä, mutta se, eniten ääniä, mutta se ei saanut läheskään tarpeeksi voidakseen hallita yksin. Ja uskon, että on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni solmii rehellisiä avoimia suhteita Marokon kanssa. Tämä pöytäkirja on meille yksi mahdollisuus äh, selvittää tätä asiaa olen todennut, kuinka tärkeää on antaa arvoa näille eri näkökohdille ihmisoikeuskysymyksissä. Ja olen myös todennut, että on aivan välttämätöntä, että täytäntöpanon politiikassa on hyödytettävä koko alueella asuvia kansalaisia mukaan lukien Länsi-Sahara. Mutta kuten muistutin teitä, mitään tarkistuksia tähän ei ole jätetty, joten Tästä voidaan olettaa, että kollegat ovat huomenna valmiina tukemaan tätä. Ja haluaisin heitä jo etukäteen siitä kiittää. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Panseri, Antonio. Grazie, presidente, molto brevemente. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä täällä esittelijä on sanonut. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä pöytäkirja merkitsee elettä, jolla tuetaan ja voimakkaasti rohkaistaan Marokkoa. Euroopan unionin on tuettava Marokon tekemiä ponnistuksia, jotta jo aloitettuja uudistuksia saadaan syvennettyä ja vielä päästään tarvittaviin uudistuksiin. Minä voidaan taata kansalaistenkin todellinen osallistuminen niihin olisi korostettava näitä utuksia vaalien jälkeen. Minä olen sitä mieltä, että on hyödyllistä äh, tehdä tämä pöytäkirja. Pidän sitä erittäin tärkeänä tässä vaiheessa. On tärkeää edistää näitä uudistuksia, joita Marokko välttämättä tarvitsee. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Selvä, kiitos. Edustaja Gomes. I would like also to... Haluan myös yhtyä esittelijän sanoihin ja kollega Panseenin sanoihin siitä, että todellakin tämä strateginen merkitys suhteessamme naapurimaahamme Marokkoon merkitys tulee vieläkin selvemmäksi sitten, kun tämä muutos, muutosprosessi Pohjois-Afrikassa on nyt alkanut. Se on synnyttänyt varsin huomattavia muutoksia myös Marokossa. Uskon kukaan tai, tai kukaan ei halunnut muuttaa tätä esitellä laatimaa tekstiä. Se varmasti johtuu siitä, että kaikki ymmärtävät, kuinka merkittävä, merkittävä rooli marokkolaisväkistöstä on, mutta lisää vastuuta tulee myös kaikille tahoille, eurooppalaisille ja marokkolaisille yhtä lailla. Tämä koskee yhteisiä arvoja, joita oletamme meillä olevan, joka johtanut tähän edistyneeseen asemaan Marokon kohdalla. Näitä pitää kuitenkin testata jatkuvasti. Ja minä olin yksi niistä parlamentissa, joille läntisen Saharan tilanne on tärkeä. Minä todellakin välitän myös Marokosta. Ei se johdu siitä, että minä vastustan jotenkin Marokkoa päinvastoin. Tulen itse Portugalista ja Marokko todellakin on toiseksi tärkein naapurimaamme Espanjan jälkeen. Meille Maroko on tärkeä. Me välitämme siellä ihmisten hyvinvoinnista. Meille on tärkeää suhteiden tiivistäminen ja tämän takia meille on merkitystä sillä, että tärkeä ongelma ei saa tässä enää olla estänä. Uskon, että tämä edistyneen asema samoin kuin huomattavat muutokset, että Marokossa tapahtuu, antaa meille tilaisuuden ja mahdollisuuden tarttua tähän ongelmaan niin kuin sen pitäisikin tarttua ja yritämme sitten tätä kautta ratkaista sen. Se tulee olemaan myös marokkolaisten edun mukaista eikä pelkästään länsaharalaisten edun mukaista. Sitten myös suhteet Algerian ja Marokon välillä. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys ei vain tällä alueella, vaan myös meille ja tietenkin EUlle. Mr. Preda. Kiitos, edustaja Preda. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, ilmaista tyytyväisyyteni koskien konsensusta tämän asian puolesta tässä valiokunnassa äh, koskien Marokon osallistumista eu ohjelmiin. Kuten täällä sanottiin, tarkistuksia ei ole jätetty, joten voimme onnitella häntä tästä Minustakin on tärkeää, että lähentämme selkeän merkin Marokolle tässä kontekstissa, jossa siellä on uusi hallitus. Haluaisin myös korostaa sitä, kuinka hyvät, kontek- hyvä konteksti on Algerian ja Marokon välillä nyt Magrebin tilanteen kehittymiseksi. Meillä on nyt todella hyvä tilaisuus lähettää selkeä viesti ja ilmaista tukevamme näitä uudistuksia, jotka varmastikin otetaan hallituksen ohjelmaan tulevina kuukausina. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon. Huomisaamuna kello yhdeksältä aloitetaan äänestys. Pyydän, että teillä on kortit mukana ennen kuin päätämme kokouksen. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää puheenjohtaja Albertinia ja tiimiä, jonka osana olin – yhteistyöstä ja hyvästä kumppanuudesta. Kiitos oikein paljon. Nähdään huomenna.